Dear colleagues, we will begin in just one... Hyvät kollegat, aloitamme ihan muutaman hetkisen kuluttua, joten voisitteko ystävällisesti istuuntua? Ja, så øh, går vi i gang. Jeg håber, at I tager... No niin, aloittakaamme. Voisitteko pistää kuulokkeet korville, koska aion nyt puhua tanskaa. Loistavaa. Ensinnäkin lämpimät tervetuloa toivotukset teille kaikille tähän pieneen seminaariimme, jonka IMKO-valiokunta on järjestänyt. Tämän päivän seminaarimme tarkoituksena on tutkailla syvällisemmin hieman yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä. Sen aikaansaaminen oli melkoinen virstan pylväs kuluttajan suojan kannalta Euroopassa. Nyt on tullut aika uudenaikaistaa, ajantasaistaa ja tiukentaa sitä. Mikäli näin halutaan tehdä, meidän täytyy ensin tarkastella, miten se direktiivi toimii markkinavalvonnankin osalta, missä suhteessa siinä on heikkouksia, mitä korjattavaa siinä ja niin mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. Kolmas aihe, jota käsittelemme, on kysymys, miten voisimme paremmin koordinoida uutta lainsäädäntökehystä, joka liittyy yleiseen tuoteturvallisuusdirektiiviin, ja kuinka tämä hoidettaisiin käytännössä ja milloin, mikäli uusi direktiivi tai korjattu direktiivi halutaan Tämän lisäksi me pyrimme saamaan lisää tietoa, joiden tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä suosituksia tulevaisuuden varalta. Ja tämä kaikki tulee vaikuttamaan mietintöön, jonka minä esittelijänä tulen laatimaan. Toivon, että tämä seminaari niin ikään parantaa kuluttajien suojaa sisämarkkinoilla. Jotkut aiheet tai kysymykset ovat sellaisia, joihin haluaisin henkilökohtaisesti vastauksen tänään. Minulla on tässä oma avustajani vieressäni, Stina. Hän pitää tätä tällaista verhon näköistä kyhelmää kädessään. Ostin tämän viime viikolla Tanskasta. Siellä käydessäni Minun omassa kodissani tällaisia verhoja muun muassa lastenhuoneessa. Olme, joka liittyy tähän kaihtimeen tai verhoon, ei ole sinänsä tämä kaihdin itse, vaan pikemminkin tämä kaihtimen naruto. Euroopassa on lukuisia tapauksia, joissa lapset ovat kuristuneita tällaisten narujen vuoksi. Kuitenkin sisämarkkinoilla myydään tätä tuotetta tälläkin hetkellä. Johtuuko tämä siitä, että tuoteturvallisuusdirektiivissä on ongelma, vai onko kyse markkinavalvontaongelmasta? Minä haluaisin pureutua juuri tähän kysymykseen, koska minua huolestuttaa kovasti, että tällaisia esimerkkejä on ollut useita viime aikoina. Useat lapset ovat kuristuneet tällaisten kaihtimennarojen vuoksi. Mikäli markkinavalvonta ei ole riittävän tiukkaa, silloin meidän täytyy tehdä jotakin. Kiitoksia muuten tästä esittelystä, Stina. Toinen esimerkki on tämä kynä, joka on minulla nyt kädessäni. Ostin sen parlamentin kaupasta. Se näyttää huulipunalta, mutta ei tämä ole mikään huulipuna, vaan tämä on mustekynä. Ja siihen tulee myöskin valo. Ja tällä voi jopa kirjoittaa. Tämä tuote ei ole lelu, vaan tämä on oikeasti kuulakärkikynä. Kuitenkin tuote näyttää joltakin muulta sellaiselta tavaralta, joka helposti tarttuu lapsen käteen ja lapsi leikkii sillä. Meillä pitäisi olla säännöt, jotka koskevat tuotteita ja tavaroita, jotka kiinnostavat lapsia. Tämä ei pelkästään kynä, vaan tässä on, tämä näyttää huulipunalta ja tähän tulee valo. Mikäli viisivuotias tyttö esimerkiksi poimii tämän tavaran kätensä, hän luulee, että tämä on huulipuna, hän avaa korkin ja sitten hän saattaa nielaista jonkin osan tästä kynästä. Meillä pitäisi olla erityiset kriteerit yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä. Säännöt sellaisten tavaroiden osalta, jotka saattavat vedota lapsiin. Ja näiden tuotteiden osalta pitäisi tehdä erityinen riskiarviointi sen vuoksi, että nämä ovat lapsia kiinnostavia tavaroita. Meillä on täällä seitsemän puhujaa kuulemisessamme. He vastaavat esittämimme kysymyksiin. Uskon, että meillä kaikilla on sama tavoite parantaa sisämarkkinoiden turvallisuutta niin, että kuluttajat voivat katsoa olevansa turvallisin mielin tuotteiden ja niiden turvallisuuden osalta. Ja missä suhteessa tilannetta voitaisiin parantaa. Meillä on seitsemän puhujaa, kuten totesin. Meillä on kaksi tuntia aikaa, joten aikataulu on suhteellisen tiukka. Paikalla on monia ihmisiä, jotka tuntevat hyvinkin paljon sisämarkkinoiden toimintaa ja tietävät paljon turvallisuuskysymyksistä, joten pyrimme nyt saamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisen laajan kuvan sisämarkkinoista, tuoteturvallisuudesta ja markkinavalvonnasta. Sen vuoksi olemme ympäneet ohjelman niin täyteen kuin vain mahdollista, että minun täytyy nyt sitten ohjata tätä seminaaria hyvinkin huolella sen varmistamiseksi, että kaikki todellakin pitäytyvät annettuihin aikarajoihin. Näin kollegoille jää aikaa esittää kysymyksiä. Tämä tilaisuus on jaettu kolmeen osaan. Ensinnäkin kuulemme yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin esittelyn. Rambol Management Consultant hoitaa tämän yleisen esittelyn. Sitten tarkastelemme, mitä voidaan tehdä yleisen tuoteturvallisuuden markkinavalvonnan suhteen. Paikalla on mukaan luettuna komission edustaja tuossa osassa seminaaria. Ja tämän jälkeen voidaan keskustella eri osapuolten kanssa. Business Europe on esimerkiksi edustettuna. Se tarkastella markkinavalvontaa ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Hyvin paljon työtä on edessä, joten en nyt itse puhu tämän pidempään, vaan pikemminkin annan puheenvuoron ensimmäisellä puhujalla, on Hanna-Maja Kuhn Rumble Management äh, yrityksestä, ja hän kertoo tästä tausta-asiakirjasta enemmän. Joten nyt Hanna-Maja, ole hyvä. Chairwoman, um, dear... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, kiitoksia siitä, että meillä on ollut tilaisuus tulla esittelemään teille tämä asiakirja, joka koskee markkinoiden valvontaa ja turvallisuus, tuoteturvallisuusdirektiivin tarkistusta. Näin alkuun haluaisin esittää tämän tutkimuksen tavoitteet. Ensinnäkin meidän tavoitteena on ollut tarkastella yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä ja uutta lainsäädäntökehystä ja tarjota näin katsaus mahdollisiin eroihin näiden kahden välillä. Lisäksi olemme arvioineet sitä, tarvitaanko näiden kahden rinnastamista. Olemme esittäneet myös muita kysymyksiä, markkinavalvonnasta yleensä. Ensinnäkin olemme jäsennelleet olemassa olevia kokemuksia yhteisissä markkinavalvontatoimissa. Olemme myös arvioineet nimenomaan kuluttajatuotteisiin liittyviä tarpeita ja lopuksi tarkastelleet sitä, tarvitaanko markkinavalvontaa ja millä tavalla olemassa oleva lainsäädäntö toimii haitallisten ja vaarallisten tuotteiden tunnistamisessa. Esittelen teille tutkimuksemme pää päätelmät. Ensinnäkin yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin soveltavuus ja uuden lainsäädännön käyttäminen. GPSD, jos voin sitä nyt tässä näin nimittää, soveltuu kaikkiin kulutustuotteisiin. Sitä voi pitää ikään kuin turvaverkkona, koska se soveltuu sellaisiin tapauksiin, joissa toimialakohtainen lainsäädäntö ei ole riittävän yksityiskohtaista. Uusi Lainsäädäntökehys sitten taas soveltuu tuotteisiin, joita harmonisointilainsäädäntö eli toimialakohtainen lainsäädäntö kattaa. Ja näiden kahden välillä on tiettyjä päällekkäisyyksiä, varsinkin kun tarkastellaan harmonisoituja kulutustuotteita. Pääsääntönä tässä on se, että GPSDtä sovelletaan silloin, kun kysymys on yksityiskohtaisemmista säännöksistä kuin mitä uudessa lainsäädäntökehyksessä. Sitten jos katsotaan toimialakohtaista lainsäädäntöä, niin voidaan todeta, että sillä on prioriteetti suhteessa GPSD niissä tapauksissa, joissa toimialakohtainen lainsäädäntö on yksityiskohtaisempaa, eli lex specialis soveltuu tähän. Lopuksi meillä on myös päätös 768 2008, joka sisältää säännöksiä myös sen kohtaan, millä tavalla harmonisoitu lainsäädäntö toimii. Sitten jos katsotaan näitä päätelmiämme, voidaan nähdä, että määritelmissä näiden kahden välillä on selkeitä eroja. Ne erot liittyvät erityisesti vaikkapa taloudellisiin toimijoihin ja niihin, käy, niihin käsitteisiin, joita markkinoilla on käytössä päätelmämme ovat se, että nämä erot eivät kuitenkaan ole millään tavalla vaarallisia siinä mielessä, että ne aiheuttaisivat jotain erityishaasteita markkinavalvontaan ja tuoteturvaan. Kuitenkin kymmenen jäsenvaltion edustajat ja monen eurooppalaisen järjestön edustajat, joita haastateltiin, kuten myöskin kolme pääosasta Euroopan komissiossa, olivat yleisesti sitä mieltä, että määritelmien päivittäminen on tärkeää yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä. Ne tulisi rinnastaa niihin päätelmiin ja määritelmiin, joita löytyy uudesta lainsäädäntökehyksestä sen takia, että tuoteturvallisuusdirektiivi on vanhempi ja uusi lainsäädäntökehys on taas päivitetympi. Varsinkin taloudellisten toimijoiden määritelmää tulisi tarkistaa, kuten sillä näiden määritelmien ero kahdessa eri lainsäädännössä voi aiheuttaa suuria ongelmia ja epämääräistä jäsenvaltiossa. Tämä on johtanut myös siihen, että jotkut jäsenvaltiot itse asiassa käyttävät pelkästään NLF-määritelmää tänä päivänä. Sitten on tarkasteltu vakavan vaaran määritelmää. Ja sen sijaan, että olisimme saaneet lopputuloksen sen suhteen, miten tämä vakava riski määritellään, niin olemme tarkastelleet sitä, että millä tavalla se toimii. Meillä on RAPEX äh, suuntaviivat ja eri sidosryhmät ovat eri mieltä siitä, millä tavalla niitä tulee soveltaa. Osa on sitä mieltä, että ne ovat hyvä askel eteenpäin, toisten mielestä taas ne ovat liian laaja-alaisia tai liian yksityiskohtaisia yhtä ollaan siinä, että mitään selkeitä suuntaviivoja ei ole sen suhteen, millä tavalla voitaisiin arvioida harmonisoituja muita kuin kuluttajatuotteita. Ja mikä taas puolestaan on johtanut sidosryhmien parissa huolenaisiin sen suhteen, millä tavalla RAPEX-suuntaviivat voivat tulkita vakavan riskin vaaraa jäsenvaltiossa. Sitten on tehty ehdotuksia näiden kahden rinnastamiseksi. On kaksi tapaa, joilla GPSDT ja NNF voitaisiin yhdistellä. Yksi niistä on se, että otetaan käyttöön markkinavalvontasäännökset, joita GPSDssä on, ja sisällytetään ne NLFään. Ja toinen vaihtoehto on, että päivitetään GPSDtä niin, että se ottaa huomioon asianmukaiset säännökset NLFssä. Hyvin konkreettiset ehdotukset tässä suhteessa koskevat ensinnäkin määritelmiä, kuten mainitsin. Ne tulisi yhdenmukaistaa niin, että GPSDn määritelmät ovat yhdenmukaista NLFn kanssa, varsinkin kun kysymys on siis taloudellisista toimijoista. Markkinoille pano on tällainen toinen määritelmä aihe. Lisäehdotuksia sitten yhdenmukaistamiseksi. Niissä on mukana riskinarvonta menetelmän selventäminen muualla kuin kulutustuotteissa. Harmonisoiduissa tuotteissa on myöskin suuntaviivoja tässä suhteessa olemassa. Taloudellisten toimijoiden velvoitteet, asia, joka tuli erityisesti esille useassa haastattelussa, koski jäljitettävyyttä. Monet sidosryhmät totesivat, että NLFssä eli uudessa lainsäädäntökehyksessä on tämä jäljitettävyys selvitetty paremmin Samalla pitää ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa jäljitettävyysmääritelmä itse asiassa sisältyy jo kansalliseen lainsäädäntöön, jonka avulla transponoidaan yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä, eli tämä tulisi ottaa huomioon silloin, kun arviointia tehdään. Lopuksi sitten kansallisten viranomaisten oikeudet ja velvollisuudet. NLF ja asetus 765 ottaa käyttöön erilaisia markkinavalvontaohjelmia. Tämä ei ole GPSDn alaisuudessa mikään velvoite. Siinä todetaan, että toimialakohtaisia ohjelmia saattaa ottaa käyttöön, ja se onkin yksi meidän ehdotuksistamme. Sitten nämä kolme muuta aihetta, joista puhutaan ensinnäkin yhteiset markkinavalvontatoimet – me koski niitä rajoitteita, joita jäsenvaltioilla on, kun ne osallistuvat yhteisiin markkinavalvontatoimiin. Olemme myös tarkastelleet niitä menestystekijöitä ja sitä, millä tavalla yhteisistä markkinavalvontatoimet saadaan toimimaan. Menestystekijät ovat yhteiset tavoitteet jäsenvaltioiden välillä, yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten viranomaisten ja teollisuuden organisaatioiden välillä esimerkkinä yhteiset toimet solariumsängyissä. Ja lisäksi meillä on myös markkinavalvontaviranomaisia ja näiden väliset tarkistukset, joita pidetään tärkeinä, ja sitten yhteiset toimet eri teknisten välineiden parissa, kuten myöskin yhteiset tuotetestaukset samassa laboratoriossa pääasialliset rajoitteet jäsenvaltioille, kun ne pyrkivät ottamaan osaa yhteisiin toimiin, on resurssien mm, rajallisuus, koska jäsenvaltioilla itsellään ei ole paljon resursseja, niiden täytyy asettaa etusijalle joko kansalliset toimet tai sitten yhteiset toimet, ja usein ne valitsevatkin kansalliset toimet. Toiseksi valtava hallinnollinen taakka liittyy nimenomaan hakemiseen ja jälkikäteisraportointiin sen jälkeen, kun rahat on saatu. Tähän kuluu paljon aikaa ja sitä pidetään hyvin suureksi taakaksi. Lopuksi sitten aikataulut, jotka eivät sovi yhteen kansallisen suunnitelman kanssa. Jotkut aiheet, jotka eivät ole lainkaan mielenkiintoisia tai relevantteja jäsenvaltiolle. Ja lopuksi sitten vielä kielelliset puutteet, jossa markkinavalvontaviranomaisella ei ole riittäviä kielellisiä taitoja osallistuakseen ohjelmaan. Olemme myös tarkastelleet sitä, tarvitaanko nimenomaan kuluttajatuotteille erityistä markkinavalvontaa. Ja voidaan todeta, että kuluttajatuotteet ovat ryhmä sinänsä pääasiallinen ero kuluttaja ja muiden tuotteiden välillä on nimenomaan käyttäjässä ja kyvyssä ymmärtää niitä vaaroja, joita tuotteessa piilee. Olemme nyt saaneet nähdä, että markkinavalvonnan suurin osa jo jäsenvaltioissa kohdistuu nimenomaan kulutustuotteisiin. Ja monet ovat sitä mieltä, että ei tarvita mitään erityislainsäädäntöä niitä koskien. Mutta on myös sellaisia sidosryhmiä, jotka haluavat erityistä valvontaa. Eli mitään sopimusta siitä ei ole täysin eri sidosryhmien välillä. Lopuksi sitten Yksi aihe koski internetissä ostettuja tuotteita ja niiden markkinavalvontaa. Onko lainsäädäntö riittävä ja kattaako se tuoteturvallisuuden, joka kohdistuu tuotteisiin, joita ostetaan internetissä? Huomioimme, että lainsäädännön perusta on olemassa ja olemassa oleva lainsäädäntö itse asiassa kattaa internetistä ostetut tuotteet. Ja sidosryhmät ovat sitä mieltä, että eurooppalaista lainsäädäntöä tässä suhteessa ei tarvitse uudistaa. Lisäksi meillä on e-commerce-direktiivi, joka asettaa lisärajoituksia niille, jotka myyvät tuotteita internetissä. Ehdotus, joka sidosryhmiltä tulee, on, että, on, että ehdotetaan sitä, että tulliviranomaisten roolia tulisi laajentaa. Nämä olivat tutkimuksemme pää johtopäätelmät. Kiitoksia. Mrs. Kuhn and you... Kiitoksia paljon Rouva Kuhn ja selvisitte tehtävästänne 12 minuutissa. Loistavaa. Ajattelimme, että otamme vielä kaksi puhujaa ennen kuin avaamme keskustelun valiokunnan jäsenten kanssa. Kiitoksia tästä alustuksesta, se oli oikein kiintoisa. Seuraava puhuja on erittäin hyvin tunnettu meidän valiokunnassamme, tai pikemminkin seuraavat kaksi puhujaa, ja kumpikin edustavat Euroopan komissiota. Nyt etsin katsellani herra Soroa. Löytyi. Ensinnä puheenvuoroksi Stefano Sorolle, joka on komission terveysasioista vastaavan pääosaston yksikön päällikkö. Olkaa hyvä. Madam Chair. Äh, Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia tälle valiokunnalle siitä, että olette kiinnostuneet erityisesti kuluttajille suunnattujen tuotteiden turvallisuudesta. Hyvin lyhyesti sanottuna haluaisin esitellä puitteet. Minulla on PowerPoint-esitys. Sen pitäisi tulla nyt näytölle. Aivan aluksi teidän paketissanne tänään on kopio tästä esityksestä, jonka parlamentti ja neuvosto ovat tehneet kaksi vuotta sitten koskien tätä aihetta. Ja tämä on hyvin hyödyllinen työkalu ollut kuluttajien suojelussa ja se on auttanut tuhansien vaarallisten tuotteiden markkinoilta vetämisessä. Voin varmastikin sanoa, että koskaan aikaisemmin eurooppalaiset kuluttajat eivät ole päässeet nauttimaan näin suuresta turvallisuudesta ja missään muualla maailmassa ei ole tällaista eri maiden välistä korkean tason järjestelmää, jolla suojellaan kuluttajia, jolla on tällainen kuluttajan suojelmajärjestelmä markkinoilla. Mutta yhäkin, kuten Rokuneva sanoi, on aina mahdollisuus tehdä asiat paremmin ja paremmin identifioida niitä alueita, joilla voisimme parantaa toimintaa turvallisuudessa. On tapoja tehdä asiat vielä paremmin. Toinen elementti joka on saanut meidät aloittamaan tämän työn, on ää, äh, tämän direktiivin uudelleenlaadinnan mahdolliset ää, äh, tulokset. Tämä johtuu siitä, että olemme arvioineet, kuinka direktiiviä on toimeenpantu viimeisten seitsemän vuoden ajan. Ja olen ollut kollegoiden kanssa yhteyksissä ja olemme olleet sekä komitean että äh, muiden tahojen kanssa yhteyksissä. Olemme tehneet nopeasti luonnoksen siitä, kuinka voisimme tehdä asiat paremmin, nopeammin, selkeämmin ja yleisesti paljon tehokkaammin. Kolmas tekijä, joka sai meidät aloittamaan tämän työn, oli se, että lainsäädännöllinen puite on muuttunut tuoteturvallisuuden alalla hyvin paljonkin. Kuten Roa Kun mainitsi, tässä säädöksien osalta on tapahtunut muutos. Ja nyt kuten kollegani Jacques Macmillan, joka johtaa tässä nyt työtä koskien tämän alan harmonisointia, on sanonut, että meille on tässä sanottu, että ellemme harmonisoi nyt tässä lainsäädäntöä koskien tuoteturvallisuutta, meidän pitäisi seurata niitä suunnitelmia, joita on olemassa, ellei meillä ole hyviä syitä tehdä toisin. Ja me uskomme, että nyt tässä meidän on syytä tarkastella tätä säädöstä ja sen muutoksia puitteissa uudelleen. Ja meillä on myöskin säädös 765 2008 joka on tulossa vuonna 2013 käsittelyyn. Ja meidän on tarkoitus tarkastella sitä, kuinka nämä instrumentit ja yleisesti tuoteturvallisuus on tässä säädöksessä artiklassa 40 otettu huomioon. Sen jälkeen, kun GPSD on tullut voimaan, kuinka instrumentteja on käytetty. Koskien kuluttajien suojelua ja tässä yhteistyötä me olemme kehittäneet uusia instrumentteja jäsenvaltioiden kanssa. Joten jos otetaan kaikki nämä tekijät huomioon, me olemme niiden perusteella päättäneet tarkastella, voisimmeko tehdä paremman ja selkeämmän järjestelmä, kuten seuraavassa diassa näkyy, meidän päämäärämme tässä koko työssä on saada aikaan paremmat, selvemmät säännöt markkinoiden valvonnan vahvistamiseksi. Ja minä uskon, että tämä on tämän kyseisen työn tärkein osa. Me emme tässä keskity tiukempiin sääntöihin tai tiettyihin tuotan, tuoteryhmiin, kuten Rookun sanoi tässä hyvin selvästi. Harmonisointi ei harmonisoidulle tuotteille ja yleiset turvaverkot ovat mielestäni sellaiset kuin niiden pitäisi nyt olla tulevaisuudessakin. Tässä ovat asianosaiset maininneet erilaisia mahdollisuuksia koskien esimerkiksi kemiallisia tuotteita ja niiden turvallisuussääntöjä. Minä uskon, että nämä kaikki asiat ovat hyvin tärkeitä ja meidän pitäisi äh, saada työkaluja niiden kanssa tehtävään työhön, mutta kun otamme tiettyjä tuotteita kohteeksi, nykyiset muotoilut, erityisesti mitä tulee vanhuksiin ja lapsiin, mielestäni ovat sellaista, meidän pitäisi ottaa myöskin vammaiset ihmiset huomioon, enkä usko, että me voimme nyt tässä erityisessä kategorissa toimia näin. Ajatuksena on koordinoida toimintaa paremmin. Jäsenmaiden viranomaisten pitäisi koordinoida toimintaa paremmin yritysten kanssa. Ja meidän pitäisi todella saada todelliset turvalliset markkinat aikaan. Ja mitä tulee sitten markkinavalvontaa. Me olemme sitä varmaan, että meidän pitäisi saada vahvemmat säännöt eh, tuoteturvallisuusvalvontaa varten. Eh, nyt kun minä ajattelen oman elämäni ulkopuolista eh, ajattelua, minä jätän tämän niin Mutta meidän pitäisi joka tapauksessa harmonisoida asioita. Miksi näin tehdään? miksi meillä on erilaisia markkinavalvontasääntöjä. Minä en näe tässä taustalla minkäänlaista filosofista tai poliittista ajattelua. Nämä ovat joka tapauksessa vain hiukan erilaisia asioita. Joka tapauksessa meillä ei ole kiire, meillä on aikaa, me tulemme käyttämään aikaa, me tulemme kuuntelemaan kaikkia asianosaisia – erityisesti näissä seuraavissa aiheissa, jotka me olemme tunnistaneet tärkeiksi. Aluksi GPSDn standardisointi. Tietenkin tämä kyseinen direktiivi pyrkii harmonisoimaan sellaisia asioita, joita ei ole harmonisoitu aikaisemmin lainsäädännössä. Esimerkiksi tupakkaan, tuliturvallisuuteen, tällaisiin asioihin koskien – polkupyöriin, lastenhoitoon, niin edespäin. Me olemme tehneet tämän jo. Ongelma on se, että tämä prosessi on erittäin monimutkainen, erittäin hankala, eikä se takaa sitä, että me pystyisimme seuraamaan markkinoiden todellisuutta tai teknologista kehitystä todellisuudessa. Toinen mahdollinen parannuskohde, jonka olemme huomanneet, on tämä niin kutsuttu artikla, joka käsittelee hätätoimia. Hätätoimet eivät pysty olemaan muunlaisia kuin väliaikaisia, niiden pitäisi olla väliaikaisia, ja ne yhdistyvät sitten myöhemmin lopullisiin ratkaisuun lainsäädännössä. Sitten äh, tuotteiden arviointi, niiden turvallisuuden suhteen. Minä en tule menemään tähän. Te puhuitte tästä aikaisemmin jo koskien markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuutta ja me kuulimme erään hollantilaisen keskikokoisen yrityksen edustaja. Hän kertoi lelujen tuotannosta. Ja eri maissa näiden lelujen testaamisen kohta kohdalla tulokset olivat hyvin erilaisia. Alankomaissa oli ongelmia ähm, ja Espanjassa ja Britanniassa koskien lelujen pieniä osia. Me haluaisimme olla vielä tehokkaampia tässä asiassa ja saada markkinavalvonnan ja jäsenmaat tässä tekemään yhteistyötä. meidän on tärkeää tässä tarkistella asioita ja miettiä, että mikä ongelma todella on. Kuluttajilla on oikeus saada tasaisesti suojellut yhteismarkkinat kaikkialla. Ja sitten kuten jo mainitsin tässä aikaisemmin, nyt harmonisoidulle ja ei-harmonisoidulle tuotteille on erilaiset hiukan erilaiset valvontajärjestelmät. Voin ehkä nyt siirtyä nyt seuraavan dian yli, koska me käsittelimme sitä. Seuraava kohta on sitten tässä tulosten arviointi. Me olemme aloittaneet tulosten arvioinnin, kuten kuuluu. Me olemme kuulleet kaikkia asianosaisia. Meillä on ollut julkisia kuulemisia tässä asiassa. Lähes kaikki jäsenmaat lähes kaikki jäsenmaat ovat vastanneet. Ja me olemme saaneet hyviä vastauksia sekä yritys- että kuluttaja-asianosaisilta ja me tulemme palaamaan tähän asiaan ja keskustelemaan vielä sitten asianosaisten ja jäsenmaiden kanssa. Ja ensimmäinen joulukuuta me tulemme järjestämään täällä Brysselissä konferenssin asianosaisille koskien tuoteturvallisuusdirektiiviä ja erityisesti näitä julkisten kuulemisten tuloksia. Minä päätän nyt tähän ja kiitoksia huomiostanne. Thank you very much. Kiitoksia paljon herra Soro. Tämä on erittäin hyödyllinen puheenvuoro. Te tunnutte katsovan, että on todellakin tarpeen tarkistaa direktiiviä ja yksinkertaistaa sen säännöksiä. Nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Hänkin on erittäin hyvin tunnettu meidän valiokunnassamme. Seuraava puheenjohtaja Jack Macmillan, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä on sellainen tunne, että olen ollut täällä aiemminkin. Joten olen nyt ainakin tutussa ympäristössä. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin sihteeristä siitä, että he eivät löytäneet minun valokuvani mistään. Kiitän tästä ihan rehellisesti. Uusi lainsäädännöllinen kehys hyväksyttiin 9. heinäkuuta 2008. Tämä mihin me tiedämme. Kyseessä on asetus, josta Stefani jo puhuikin. Nämä kaksi tekstiä asetus ja päätös täydentä toisiaan. Asetus luo yleisen puitekehyksen ja, ja markkinavalvontasäännöt. Ja pohjan tämänpäiväiselle markkinavalvonnalle, kun taas päätös 768 pyrkii harmonisoimaan lainsäädäntöä ja kansallisia käytänteitä eri sektoreilla mukaan luettuna. Valmistajien velvollisuus raportoida ongelmista niin poispäin. Markkinavalvonnan täytäntöönpano sen vuoksi merkitsee meidän kannaltamme ensinnäkin sitä, että valvotaan sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät, kun ne pistävät tätä asetusta täytäntöön. Toisen tarkoitan myöskin keski- ja pitkän aikavälin koordinointia jäsenvaltioiden toimin osalta, koska markkinavalvonta ei ole asia, joka astui käyttöön ensin tammikuuta 2010 ja sitten joskus se päättyy, vaan se on jatkuvaa valvontaa. Valvonnan tiukkuus ja niin poispäin saattaa vaihdella, kun tilanteetkin vaihtelevat, sen vuoksi uuden lainsäädäntökehyksen täytäntöönpano keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä edellyttää toimia niin ikään, ei vain lyhyellä aikavälillä. Kohta kolme asetuksessa liittyy markkinavalvontaan. Sen suhteen tärkeää on se, että markkinavalvontaa koskeva luku pitää sisällään myöskin kolmansista maista tulevien tuotteiden valvonnan. Nyt on osoittautunut selkeästi, että kolmansista maista tulevien tuotteiden valvonta on osa markkinavalvontaa. Ja kuten Stefano jo totesikin, 768 päätössä pystyy yhdenmukaistamaan tulevaa lainsäädäntöä niihin päätöksiin, joita on tehty, ja mukana tulevat velvollisuudet, jotka kohdistuvat taloudellisiin toimijoihin, tavaroiden valmista ja niin poispäin, täten saada johdonmukaisuutta aikaan kaiken kaikkiaan. Päätöksen heikkoutena on se tosiasia, että juridiselta kannalta katsottuna emme voi ketään pakottaa toimintaan ennen kuin nämä säännöt on saatu lainsäädäntöön mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että monet käyttävät päätöstä hyväkseen kuitenkin jäsenvaltioissa jo. Jäsenvaltioita jo nyt noudattavat pitkälti sääntöjä kuitenkin. Seuraava kuva, seuraava sivu. Välittömällä aikavälillä tämä uusi Lainsäädäntökehys tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden täytyy hoitaa asiansa kuntoon. Vastuussa olevat kansalliset viranomaiset joutuvat toiminnan ja paikalliset ja alueelliset ja viranomaiset joutuvat tiedottamaan asioista jäsenvaltiolle ja komissiolle. Näin tullaan tekemään kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tuo tieto on sitten nähtävillä komission verkkosivulla. Kaikki ovat joutuneet laatimaan kansalliset markkinavalvontaohjelmat vuonna 2010. Kaikki ovat laatineet vuoden 2010 ohjelmansa. Yksi niistä oli erittäin yleinen markkinavalvontaohjelma. 14 niistä on alakohtaisia, sektorikohtaisia ohjelmia ja 12 ovat näiden väliltä. Sanktioista sitten toteaisin, että suurin osa jäsenvaltioista oma jo tiedyt säännöt, jotka liittyvät CE-merkinnän suojeluun. Se on ollut käytössä ja monin vuosien ajan. Ja yleisemmin, kun puhutaan sanktioista, ja rikkomuksista ja niiden seuraamuksista suurin osa jäsenvaltioista on todennut, että niillä on olemassa kansallisessa lainsäädännössä sääntöjä, jotka toimivat tehokkaasti tällä alalla. Joten periaatteessa, kuten voidaan nähdä, hyvin paljon on jo tapahtunut. Olemme saaneet hyvin, hyvin paljon tietoa jo komission suunnalla. Tiedon analysointi kestää, koska tieto ei aina tule sellaisilla kielillä, jota kovinkaan hyvin hallitsemme. En minä ainakaan hallitse kaikkia kieliä, joten kestää aikansa ennen kuin kaikki tämä tieto on saatu prosessoitua. Jäsenvaltiot ovat niin ikään selkeästi ilmaisseet, että hyvin paljon on suoritettu myöskin itsetutkailua ja pohdittu omia kansallisia markkinavalvontatoimia. 18 jäsenvaltiota on tehnyt suuria muutoksia lainsäädäntöönsä pohdintojen pohjalta. 12 on perustanut ministeriöiden välisiä koordinointiryhmiä. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö 15 jäsenvaltiossa olisi näitä käytössä, vaan ne olivat ehkä olemassa jo aiemmin, joten käytännössä kaikissa jäsenvaltioissa on ministeriöiden välisiä koordinointiryhmiä. Mikä on mielenkiintoista ja mikä osoittaa, miten tärkeä tämä asetus on, kun kolmansien maidenkin tuotteita valvotaan ja ne ovat markkinavalvonnan alla, on se, että 17 jäsenvaltiota on perustanut erityisen koordinointi yhteistyövälineen tulli viranomaisten ja muiden viranomaisten välillä, jotta voidaan paremmin pistää asetusta voimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä on erittäin myönteinen merkki parannuksista. 19 jäsen, 9 jäsenvaltiota on juuri parhaillaan tekemässä hyvinkin syvällistä uudelleen organisointia markkinavalvonta toimiensa osalta. Komission puolella voidaan tarkastella niin ikään täytäntöönpanoa. Tässä viitataan tässä asetuksessa muun muassa RAPEX-järjestelmän käyttöön. Ju- juuri nyt parhaillaan, kun pohditaan RAPEXin uudistamista muuttamista toisen tyyppiseksi RAPEX-järjestelmäksi niin, että tässä mukaan kaikki asetuksen vaatimat edellytykset. Tästä voidaan todeta, että artikla 23 edellyttää, että meillä on käytössämme tietokanta markkinavalvontaa varten yleisellä tasolla, ja aina olemme ilmaiset, että me pyrimme käyttämään olemassa olevaa tietokantaa, joka on nimeltään ICSMS, jonka jäsenvaltiot ovat laatineet niin keskeiseen käyttöön. Nyt ollaan neuvottelemassa tuosta sopimuksesta tietokannan osalta täytyy pohtia sitä, miten unionin oikeudelliseen puitekehykseen tämä nivoutuu tämä asia. Tällä hetkellä meillä on väliaikaiset säännöt, jotka koskevat jäsenval- jäsenvaltioiden välistä tiedotusta, ja tällä hetkellä järjestelmä toimii suhteellisen hyvin. Tilanne hieman monimutkaistuu, mikäli meillä ei ole kunnollista IT-ratkaisua tätä varten. Markkinavalvonnan val- markkinavalvontapuolella on ryhty koordinaatiotoimintaan asetuksen sääntöjen mukaisesti – ja jäsenvaltioiden pyynnöstä olemme koordinoineet myös niiden tapaa laatia kansallisia markkinavalvontaohjelmia. Olemme onnistuneet luomaan tällaisen puitekehyksen tätä varten kaavakuvan. Valitettavasti tuo kaavakuva saatiin suhteellisen myöhään vasta vuonna 2009 käyttöön, joten kaikki jäsenvaltiot eivät ole voineet vielä sitä noudattaa. Mutta uskomuksemme mukaan jäsenvaltiot pian ryhtyvät sitä noudattamaan, niin sitten jäsenvaltioiden toimet ovat helpommin vertailukelpoisia kunkin alueen suhteen, ja tämän avulla voidaan määritellä myöskin unionin prioriteetit versus kansalliset prioriteetit. Tältä pohjalta sitten voidaan pohtia, mihin tarvitaan koordinaatiota, mihin tarvitaan yhteisiä toimia, mihin tarvitaan yhteisön interventioita, milloin yhteisön täytyy mennä väliin, puuttua peliin. Ja lopuksi tällä sivulla viitataan markkinaviranomaisten koordinaatiotoimintaan, viranomaisten ja tullivirastonkin välisen koordinaation. En nyt puhu tästä enempää, koska äh, Rova Iveri on täällä kertomassa tuon alan yhteistyöstä. Mikä minä nyt jäinkään? Kun tarkastan näitä velvoitteita, joita tämä asetus tuo mukanaan, Nämä ovat erittäin vahvoja velvoitteita. Ensinnäkin pakotetaan jäsenvaltiota hoitamaan markkina-asia, markkinavalvonta-asia. Siellä lukee, että jäsenvaltioiden täytyy organisoida, järjestää markkinavalvontatoimensa. Toiseksi jäsenvaltiot pakotetaan toimintaan. Ei riitä, että markkinavalvonta saatetaan kuntoon, vaan lisäksi pitää ennakoivalla tavalla pystyä hallitsemaan markkinoita ja myöskin jäsenvaltioiden pitää reagoida silloin, kun tuotteita tulee markkinoille, tuotteita, jotka eivät ole turvallisia tai niissä on jotakin ongelmia tai haittoja. Tuote pitää vetää pois markkinoilta ja joskus jopa tuhota lopullisesti. Jäsenvaltio on tämäkin velvollisuus. Lisäksi kyse pelkästään kuluttajan suojasta ja terveydestä, vaan lainsäädäntö koskee työturvallisuus lainsäädäntöä esimerkiksi ja kaikkia muutakin terveyden suojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Tämä tuo mukanaan tämäkin tyyppisiä velvoitteita. Jäsenvaltioiden velvollisuudet ovat suhteellisen selkeästi määriteltyinä asetuksessa. Lisäksi edellytetään sitä, että mikäli tuote on viallinen, täytyy saattaa pois markkinoilta. Ei riitä, että on mahdollisuudet toimia, vaan täytyy myöskin toimia ja viranomaisilla täytyy olla oikeus tehdä tämän tyyppisiä päätöksiä tuotteiden osalta, eikä pidä joutua sitten odottelemaan oikeustoimia tai tuomioistuimen päätöstä ennen kuin tuote vedetään pois. Viranomaisilla täytyy olla tämä oikeus jäsenvaltion velvollisuus raportoida asioista komissiolle ja myöskin tiedottaa asioista kansallisten viranomaisten kautta ja tulilaitoksen kautta tiedoista myöskin muille jäsenvaltioille. Tässä lopussa on erittäin tärkeä asia asetuksen kannalta. Tämä asetus tukee alakohtaista lainsäädäntöä ja harmonisoitua harmonisoitujenkin tuotteiden markkinavalvontaa. Ja täällä on myöskin velvollisuus ilmoittaa vaarallisista tuotteista. Mikäli tuote on määritelty yhdessä jäsenvaltiossa vaaralliseksi, kaikkien muidenkin jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä samantyyppisiin toimiin tuon tuotteen osalta kuin tuo yksi jäsenvaltio on tehnyt. Yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin osalta en sanoa niinkään paljon, koska Stefan tästä puhui. Haluaisin painottaa vain yhtä asiaa. Nyt on kyse Lex Specialinsa lainsäädännöstä. Meidän täytyy tapauskohtaisesti tarkastaa, mikä lainsäädäntö soveltuu mihinkin asiaan. Soveltamisalat ovat erilaiset, koska asetus on soveltavuusaltaan laajempi. Sen vuoksi meidän täytyy pohtia, miten esimerkiksi RAPEX-ilmoitukset ja niihin liittyvä seuranta toimivat käytännössä. Velvoitteet eivät ole aivan niin vahvoja yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä kuin tässä asetuksessa. Mitä seuraamuksia sitten näistä eroista on? Tässä voidaan lähestyä asiaa hieman eri näkökulmista. Voidaan todeta, että määritelmät eivät ole kovinkaan eriäviä, erilaisia, mutta tekstit ovat erilaisia. Yksi on direktiivi, toinen asetus. Yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä taloudellisten toimijoiden tai kuluttajajärjestöjen osat voida todeta, että niillä ei ole valtaoikeuksia, mutta asetuksessa niillä on tiettyjä oikeuksia, koska asetus pitää pistää täytäntöön suoraan, joten kansalliset viranomaiset voidaan viedä tuomioistuimen eteen, mikäli jättävät toimimatta asianmukaisesti. Sen vuoksi ero kahden tekstin välillä saattaa olla jopa merkittävämpi kuin mitä alku yhden silmäyksen jälkeen näyttäisi olevan asian laita. Toisaalta on kyse direktiivistä, toisaalta asetuksesta, jonka pohjalta voidaan kansalliset viranomaiset viedä tuomioistuimen eteen, joten seuraamukset saattavat olla vielä merkittävämpiä kuin mitä kuvittelisi. Usein otteeseen on esitetty kysymys, tarkoittaako tämä sitä, että meillä on kaksi eri järjestelmää? Minä en osaa tähän vastata. Monet jäsenvaltiot ovat osoittaneet, että niillä on motiivina selkeitä motiiveja pistää täytäntöön kumpaakin. Haluat yhteen yhden järjestelmän ja haluat noudattaa yhtä aina järjestelmää, mutta kuitenkin ne tietävät, että oikeudelliset seuraamukset näistä kahdesta lainsäädäntötekstistä ovat erilaiset. Meidän täytyy pohtia tätä kaikkea, mutta minun näppituntumani on se, että meidän täytyy tarkistaa yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä ja tuoda se ajan tasalle, koska muuten saattaa olla, että syntyykin kaksi järjestelmää. Seuraava kuva, seuraava sivu. Menen suoraan viimeiseen, ehkä tämä on kaikkein helpointa. Vuosien mittaan olemme ottaneet äh, suuria hyppäyksiä eteenpäin. Ensin saatiin tämä yleinen direktiivi, sitten saatiin RAPEX-järjestelmä, sitten uusi versio yleisestä tuoteturvallisuusdirektiivistä, jossa on mukana markkinavalvonta ja nyt tämä uusi lainsäädännön kehys, joten on ottaneet suuria hyppäyksiä eteenpäin ja olemme motivoineet toinen toisiamme. Kahden tekstin rinnakkaiselo saattaa esittää kysymyksen, mitä pitäisi tehdä kahden tyyppisen markkinavalvonnan osalta. Viesti, jota olemme saaneet jäsenvaltioiden suunnalta ja myöskin eri sidosryhmiltä, on se, että pitäisi luoda yksi yhtenäinen järjestelmä, koska tämä olisi selkeämpää. Silloin kukin tietäisi omata oikeutensa ja velvollisuutensa, ja silloin kansallisten viranomaistenkin olisi helpompi pistää lainsäädäntöä täytäntöön, koska yksinkertaisuus on hyvä asia myöskin kansallisten jäsenvaltioiden kannalta. Kiitos. Joo, mistä? Kiitoksia, herra Macmillan. Ensinnäkin toteaisin, että oli erittäin hyödyllistä kuulla tämä teidän katsauksenne, joka liittyy tavara, tavarapaketin täytäntöönpanon ja parantumiseen, parannuksiin sen suhteen. Olemme kuulleet viime vuosilta ja myöskin äh, Rumble Management äh, yrityksen suunnalta, että ongelma on ollut, mutta oli hienoa kuulla, että parannus on tapahtunut. Ja hienoa myöskin se on, on se, että Macmillan ja Sora kumpikin katsovat, että tilanne paranee myöskin, komi- tilanne paranee myöskin komission puolella. Pääosa tekevät yhteistyötä ja oli hienoa myöskin saada tietää, että kumpikin samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme direktiivin tarkistusta. Tämä on erittäin hyödyllistä tietoa. Kiitoksia siitä. Nyt pyytäisin, että valiokunnan jäsenet esittäisivät kysymyksiä ja kommentteja. Joten pyytäkää ihmisessä puheenvuoroa. Rova Hanslik haluaa puhua ensimmäisenä. Olkaa hyvä. E, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Yksi esittelijälle joka ei valitettavasti tänne päässyt paikalle. Äh, edustaja Korhola siis halusi tietää, mikä on kuluttajatuotteiden ja muiden tuotteiden välinen ero silloin, kun niitä testataan. Oletteko sitä mieltä, että nämä kaksi tuoteryhmää voitaisiin yhdistää? Ja voitaisiinko niitä käsitellä yhdessä? ja mikä etu tuolla lähestymistavalla olisi ja mitkä olisivat haasteet, haasteet tuon tapaisessa lähestymistavassa. Sitten yleisen tuototurvallisuusdirektiivin yhdistäminen, markkinavalvonta miltä se näyttäisi tässä suhteessa. Ja toinen kysymykseni on INTE-valiokunnasta. On kysymys komissiolle. Sanko pääosasto, osataan käyttää RAPEX Kiina-järjestelmän, jota Sanko käyttää, kun se pyrkii tarjoamaan kiinalaisen viranomaisille tietoa kiinalaisista tuotteista, jotka siis on tunnistettu Euroopan unionissa ja niitä on pidetty vaarallisina. Ja näin ollen ne on vedetty myös eurooppalaisilta markkinoilta. Haluaisin tietää, miten tämä järjestelmä toimii. Toimiiko se mielestäni hyvin? Uskotteko, että samankaltaiset järjestelmät tulisi ottaa käyttöön myös muis, muiden kauppakumppaniemme kanssa, varsinkin niiden, jotka tarjoavat tuotteita äh, RAPEX-järjestelmän ulkopuolella. Thank you. The next one. Kiitoksia. Seuraavaksi Styler. Olkaa hyvä. QA, eh, Madam Chairman. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia puhujille. Minun kysymykseni käsittelee rahoitusta. edellinen puhuja esityksessään sanoi, että meidän pitäisi toteuttaa, eli meidän pitäisi saada rahoitusta tälle toteutukselle minä haluaisin saada tässä ajatuksen siitä, miten nykyisten budjettileikkauksien aikana, nythän on ehdotettu 20 prosentin budjettileikkauksia esimerkiksi Britanniassa, kuinka tämä tulee vaikuttamaan nyt sitten markkinoiden valvontaan. Haluaisin tietää, mikä puhujien mielipide tässä on. Ja huomasin, että parlamentin tekstissä puhutaan siitä, että jäsenmaat osallistuvat rajoitetusti tähän rahoitukseen. Minä haluaisin vain tästä mielipiteen. Kiitoksia. Well, first I think... Uh, tämä oli hyvä kysymys. Ensimmäinen kysymys oli osoitettu lähinnä herra Soorolle ja toinen puolestaan herra Macmillanille, mutta tietystikin kumpikin puhe voi kommentoida. Haluatko herra Soor vastata? Yes, uh, well, first of all... Niin, kiitoksia. vastaus on selvä tähän kysymykseen. Inte-valiokunnan kysymys. Rapex Kiina on aivan mahtavasti toimiva järjestelmä, se ei maksa mitään ja tuottaa valtavasti. Meillä on paljon vientilupia, joita Kiinan viranomaiset sitten evävät sen tiedon pohjalta, jota tarjoamme tämän Rapex Kiina-järjestelmän avulla. Meillä on ollut satoja yksittäisiä täytäntöönpanopäätöksiä, joita Kiinan viranomaiset ovat tehneet. Ja Kiinan järjestelmä on se, mikä on. Jos halutaan viedä maasta laillisesti, niin silloin tarvitaan valtiolta vientilupa. Meille tämä tarjoaa mahdollisimman mukavasti yhden keskitetyn asiointipisteen Kiinan viranomaisten kanssa. Vielä tärkeämpi RAPEX Kiinan vaikutus on se, että siellä on ollut aika suuri suora vaikutus siihen, että Kiinan viranomaiset ovat toimineet, kun tällainen yksi, yksittäinen ilmoitus on annettu. Ja usein on tehty aika mittavaa markkinavalvontaa, varsinkin lelusektorissa vuoden 2007 äh, loppupuolella, kun tuhansia tuotantolaitoksia tarkistettiin, useita suljettiin ja satoja vientilupia hylättiin. Voisiko se olla parempi? No voisi tietysti. Mutta vuosi neljäksi tai meillä on säännöllisesti kertomus, jonka viranomaiset tekevät. Ja jokaisessa niissä on useita satoja tutkimusraportteja, tuhansia ilmoituksia siitä, kun aloitimme. Tämä on suhde, joka vaatii hoitoa. poliittista mukanaoloa ja siitä syystä on erityisen hyvä, että pari viikon kuluttua menemme Shanghaihin, jossa Kiinan ministeri ja Harbour ovat paikalla molemmat. Tätä suuri täytyy siis hoitaa, mutta se on oikein tehokas. Kaikkein suurin ero sitten kuluttajatuotteiden ja muiden tuotteiden välisessä testauksessa on se, että kuten teimme aika selväksi jo aiemmin, on se, että markkinavalvontapuitteisto hyötyy siitä, että se on mahdollisimman yhdenmukainen. Se ei kuitenkaan vähennä mitään siitä, että aivan kuten lainsäädäntäjä on huomioinut usean otteeseen, niin kuluttajien turvallisuus ja terveys sinänsä on jo hyvä politiikan tavoite. Olemme juuri hyväksyneet esimerkiksi uuden leluturvallisuusdirektiivin. Eli se huomiota kiinnitetään kuluttajatuotteisiin, sen tulisi jatkua aivan muuttamattomana. Edustaja Styler sitten budjettileikkaukset ja niiden mahdollinen vaikutus. Minä uskon, että niillä on vaikutusta, mistä syystä on yhä tärkeämpää se, että IMKon kaltaiset valiokunnat jatkuvasti painostavat täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa. Ja siitä syystä on erittäin tärkeää, että meillä on myös yhteistyösäännöt, jotka mahdollistavat sen, että meidän jäsenvaltiot voimme saada niin paljon vastennetta rahalle, kun vain saadaan, kun rahan arvokin on laskussa. Ei saa jättää huomiota sitä, että meillä on kivat säännöt. Kivat säännöt ovat kivoja sinänsä, mutta vielä parempi vaihtoehto on se, että meillä on paremmat voimassa olevat säännöt. Ja tämä järjestelmän voitele ja sen toimintakyvyn lisääminen on erityisen tervetullutta tämänhetkisessä taloussuhdanteessa. Clear answer. Kiitoksia selkeästä vastauksesta. Herra Macmillan seuraavaksi, olkaa hyvä. Chairman, um, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kommenttia. Ensimmäinen liittyy testaukseen. Periaatteessa kuluttajatuotteiden testaus tai ei-kuluttajatuotteiden testaus on hyvin samanlaista. Tämä ero on vain intensiteetissä ja siinä tiukkuudessa, että mitä kaikkia elementtejä pitää testata tuotteessa. Testaus itsessään riippuu siitä, että mitä tuotetta testataan. Tämä aiheuttaa sen eron. Tämän vuoksi meillä on erityisiä säädöksiä tiettyjen tuotteiden testaamiseen. Joissakin tapauksissa kuluttajatuotteita testataan tiukemmin kuin muita tuotteita. Tämä on se ero. Tämä oli siis testauskysymykseen. Ja sitten mitä tulee rahoitukseen, minun skottilainen vereni tässä tulee esiin ehkä. Tämä ei ole täysin viatonta, että me olemme lisänneet tähän säädökseen artiklan ja että jäsenvaltioiden täytyy täyttää tämä. Teidän täytyy ottaa huomioon, että markkinavalvontaviranomaiset eivät ole se taho, joiden kanssa on ongelma, mitä tulee rahoitukseen. Markkinavalvontaviranomaiset useimmiten etsivät rahoitusta, he eivät saa sitä, eli se ei tule mistään keskitetystä budjetista – me toivomme, että tällä säädöksellä tulee olemaan vaikutus ja toivomme, että kaikki tulevat, siis tulee vaikuttamaan siihen, kuinka rahaa käytetään. Minä olen samaa mieltä Stefanon kanssa. Tässä on rajoituksia sen suhteen, mihin asti me voimme mennä, koska budjetteja leikataan ja sitten on toisenlaisia prioriteetteja. On erilaisia poliittisia päämääriä. Näitä asioita täytyy tasapainottaa. Tämä markkina-asia ei ole maailman houkuttelevin kohde. Eli tilanne on tämä. Kiitoksia. Valitettavasti vaaleja ei voita hyvän markkinavalvonnan avulla. Pyydän anteeksi Rova Ryydeltä, mutta nyt saatte puheenvuoron aiemmin. En huomannut teitä. Miten? Ei se mitään. Budjettileikkauksista jotka alkoivat jo ennen rahoituskriisiä, haluaisin puhua. Nyt kun me puhuimme tavarapaketista, havaittiin, että rahoitusta oli aivan liian vähän markkinavalvontaa varten. Kun te mainitsitte nämä mallit kansallisten suunnitelmien laatimiseksi, miten me voisimme Euroopan tasolla auttaa markkinavalvonnan parantamiseksi jäsenvaltiossa – Mikäli meillä olisi mahdollisuuksia toimia, silloin jäsenvaltiolla olisi myöskin suuremmat painet pistää sääntöjä täytäntöön. Meillä on kuitenkin liian vähän, olisi hienoa, että kun te annatte tällaisen mallin, niin meidänkin suunnallamme olisi enemmän avoimuutta näiden asioiden suhteen, koska joissakin maissa markkinavalvonta on hajautettua. Silloin on vielä vaikeampi saada mielikuvaa siitä, onko valvonta kunnollista, mitä toimia otetaan käyttöön ja miten rahoitus ja kaikki muu sujuu. Kysymykseni olisikin, miten saataisiin avoimuutta enemmän näihin asioihin, enemmän tietoa, ja silloin kun ongelmia syntyy, Mainitsin oman jäsenvaltioni Saksan. Meillä on jatkuvasti ongelmia pakkausdirektiivin kanssa ja myöskin lelu, sä, leluja koskevien sääntöjen suhteen. Yleensä markkinavalvonta on siinä tapauksessa pettänyt Euroopan lainsäädännönkin tehtävänä on hoitaa asia kuntoon. Ja täytyy tehdä selväksi myöskin tavallisille kansalaisille, että markkinapalvonnan parantamiseksi voitaisiin tehdä paljon enemmän, mutta ei eurooppalaisia säännöksiä ole mitään merkitystä, mikäli täytäntöönpanossa mättää. Minun olisi kysymys äh, Rumble managementin edustajalle. Miten te, tote, miten te päätte siihen, että eri, määritel- eri määritelmät eivät aiheuta mitään ongelmaa markkinavalvonnan ja kuluttajien suojan kannalta? Minua hieman hämmästyttää tämä lausuma, että määritelmien eri, erilaisuus ei ole mikään ongelma. Miltä pohjalta te sanotte näin? Minä tiedän esimerkiksi Saksasta, että on erilaisia käsikirjoja, joissa selvitetään näitä erilaisia lainsäädännöllisiä perusteita. Ja aina silloin, kun on tällaisia laajia käsikirjoja, ja pitkät ohjeet, niin silloin on hyvin vaikea piirtää markkinavalvontaa täytäntöön. Minua kiinnostaisi kovasti, mistä tämä teidän lausumanne on peräisin. Thank you, Mrs. Kiitoksia paljon, paljon Rova Ryyle. Ensinnäkin pyytäisin, että herra McMillan kommentoisi sitä, mitä Rova Ryyle sanoi, ja sitten tämän jälkeen Rova Kuun saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. On, the issue of uh, the national market surveillance programs. Niin, ensinnäkin näistä markkinoiden ohjelmista, kun työskentelimme kansallisten viranomaisten kanssa, jotta kun pyrimme tällaista mallia suunnittelemaan, niin olemme hyvin tietoisia siitä, mikä on tietoa saatavilla. Komission puolella tietysti me tarkastelemme asiaa niin, että pyrimme antamaan Euroopan parlamentille mahdollisimman paljon tietoa, koska me olemme ikään kuin liittolaisia. Joskus teillä saattaa olla enemmän vaikutusvaltaa kuin meillä. Ei tässä ei voi kuin voittaa tässä tilanteessa. Mutta sitten meillä on toinen tilanne, eli se on se, että tätä tietoa ei voida julkaista liikaa. Jos ryhdytään julkaisemaan sitä tietoa siitä, minkälainen kansallinen viranomainen tekee minkälaisia tarkastuksia, milloin ja missä, niin ihan rehellisesti sanoen sitten tuon tiedon antaminen teille merkitsee sitä, että ammutaan itsen omaan nilkkaan, koska silloin muutkin saavat sen tiedon itselleen. Tiedän, että ette tarkoittanut sitä. Mutta meillä on ongelma sen suhteen, miten pitkälle voidaan mennä tiedon julkaisussa kansallisten viranomaisten kanssa olemme sopineet siitä, että mahdollisimman paljon tulee julkaista, mutta ottaen huomioon ne rajoitteet, eli että emme varoita ennalta niitä, joita haluamme valvoa. So it's a bit of a catch-22 situation. Tässä niin kuin ikään kuin ei voi voittaa tässä tilanteessa. The decentralization, uh, member states have very different situations. No sitten tämä hajautuminen. Jotkut ovat erittäin keskitettyjä, jotkut taas uh, toimivat hajantuneemmalla tavalla. Meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa on 22 viranomaista, Saksassa taas on osavaltiot ja niin edelleen. No, sisäisen koordinaatio täytyy tässä sitten toimia. Ja onkin mielenkiintoista katsoa, miten monet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön koordinaatiomekanismin sitä syystä, että ovat ymmärtäneet, että se on ainoa tapa, jolla asia voidaan hoitaa itse. Tietyllä tapaa asetus auttaa kansallisia viranomaisia uudelleen rakentamaan omaa toimintaansa. Mutta eihän sekään nyt onnistu tietysti yhdessä yössä, kyllä siihen enemmän aikaa menee. And then Mrs. Kuhn. Rouva Kuhn, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mrs. Ryle. Kiitoksia, Rouva Ryle. Kuten sanoin, asianosaiset ovat sitä mieltä, että määritelmien pitäisi olla samantyyppisiä, mutta mielipide on se, että eroja on ja me pyrimme työskentelemään näiden erojen kanssa tai niistä huolimatta. Ja tarkoitus on se, että nämä erot eivät kuitenkaan pääsi johtamaan hankaliin tilanteisiin, mitä tulee tuoteturvallisuuteen. Toinen asia on sitten se, mitä tulee tuoteturvallisuusdirektiiviin. On erilaisia tapoja eri jäsenmaissa. Eri jäsenmaissa on joissakin toimeenpantu sellaisia toimia, jotka ovat hyvin lähellä jo nykyistä. Toivon, että tämä vastaa kysymykseen. Viimeisen tällä kierroksella herra Kreutzmann. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Täällä puhuttiinkin jo eri tietojärjestelmien yhteen toimivuudesta. Milloin tämä saadaan aikaan? Tämä oli suuri, olisi suuri edistys eteenpäin. Kuulemme juuri, että joskus on markkinavalvonta hajotettu, joskus keskitettyä. Ei Rova Ryyle tarkoittanut sitä, että meille pitäisi ilmoittaa, missä osavaltioissa esimerkiksi täytäntöönpano on huonoa, vaan pikemminkin haluaisin tietää, miten komissio hoitaa tehtävänsä, mikäli jäsenvaltioiden tapa hoitaa tämä markkinavalvonta osoittautuu ongelmalliseksi. Onko mitään mielikuvaa esimerkiksi jäsenvaltioiden osavaltiotason markkinavalvonnasta, miten laajamittaista, miten hyvin organisoitua se on ja mikäli on puutteita jonkin osavaltion markkinavalvonnassa, pystyykö komissio sitten pyr- voiko komissio sitten pyrkiä ratkaisemaan tämän ongelman? Kiitoksia, herra Kreutzmann. Kuulin jo kysymysten perusteella, että nyt on pikkuhiljaa siirrytty seuraavan osaan meidän kokoustamme, eli markkinavalvontaan. Tässä pitäisi pikkuhiljaa antaa puheenvuorot tuon osan asiantuntijoille. Soro ja Macmillan voisivat ehkä lyhyesti vastata. Sitten siirrymme eteenpäin. Comment to... Haluaisin vain kommentoida äh, Rokunin kommenttia. Asianosaiset sanovat, että erilaiset määritelmät eivät ole kovinkaan tärkeitä, sillä he ovat sitä mieltä, että he pystyvät työskentelemään niistä huolimatta, näistä eroista huolimatta, sillä heillä on äh, ohjeet. Tämä on totta, mutta kaikki eivät ole ymmärtäneet niitä seurauksia, mitä näistä eroista, erosta direktiivien säädöksen välillä on. Suurin osa ihmistä on tottunut direktiiveihin, he ovat tottuneet poliittisiin sopimuksiin ja neuvotteluihin siitä, kuinka toimeenpannaan asiaan asioita, mutta sitten säädösten kanssa ajatus on aivan erilainen. Tässä ei asetusten kanssa tilanne on erilainen, meillä ei ole neuvottelua ja tässä ei ole otettu huomioon sitä, että erot voivat olla erilaisia, sillä tässä on laillinen tilanne erilainen. Monet ihmiset eivät ole vielä ymmärtäneet tätä. Monet eh, kansalliset viranomaiset eivät ole ymmärtäneet tätä. And now. Kiitoksia paljon. Nyt siirrymme seuraavaan osaan kokoustamme. Ensimmäinen puhe on Richard Lawson, joka on Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuleva bisnesinnovaatio ja tietotaito-osaston johtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja tilaisuudesta osallistua oman maani nimissä tähän workshopiin. Nyt en aion käyttää kovinkaan pitkää aikaa tämän käsittelyyn, mutta tässä kerrotaan, miten minun maassani vastuu jakautuu. Punainen osa keskellä on lainsäädäntö, valkoinen osa ovat viranomaiset, jotka neuvottelevat asioista ja pistävät täytäntöön EU-lainsäädäntöä, ja sininen sinisellä on painettu nämä markkinavalvontaviranomaiset ja sitten näissä pienissä laatikoissa kerrotaan, mistä lainsäädännöstä mikäkin viranomainen on vastuussa. En sano tästä enempää, voitte tutkia tätä sitten tykönänne itse. Voisi pikemminkin tarkastella kysymyksiä, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Aika on vähän, joten lyhyesti käyn lävitse nämä asiat ja sitten voi esittää vielä kysymyksiä. Markkinavalvontaviranomaisten haasteet. Ensinnäkin kun tarkistellaan asiaa, täytyy pohtia, minkälainen malli otetaan käyttöön, mitä kysymyksiä tulee tarkastelemaan, keskitytäänkö lähinnä kouluttamiseen tai täytäntöönpanoon, kuinka paljon on suunniteltua markkinavalvontaa, kuinka pitkälti vastataan vaikutuksiin, tehdäänkö riskiarviointeja vai onko parempana, parempi tehdä tällaisia suurimittaisia pistokokeita ja miten luodaan tasavertaiskilpailuolosuhteita. Lisäksi voidaan jakaa tietoa riskeistä ja, ja myöskin muistaa, miten varoja kannattaa käyttää järkevästi hyväksi, koska varojahan on vähän. Sitten eri virastojen välinen yhteistyö, erilaisia virastojen erilaiset työtavat. Lisäksi pitäisi varmistaa, että tavaran toimittelee ei koidu liikaa taakkaa teknisesti ja tuotteet monimutkaistuvat. Lisäksi testaaminen kallistuu, asiantuntemusta on liian vähän ja hyvin harva elin loppujen lopuksi voi sanoa, onko tuotte sääntöjen mukainen vai ei. Keittiövaiheessa on ongelmallista. Lisäksi on kuultu siitä, että yhä useammat tuotteet tuot kolmansista maista. Toiminta maailmanlaaju, maailman, maailmanlaajuistuu. Siksi vastuukysymykset valmistajan, maahantuojan ja jakelijan välillä ovat hankalia määritellä. Niin meidän täytyy tietystikin välttyä teknisiltä kaupan esteiltä ja muilta esteiltä sisämarkkinoilla. Seuraavaksi tarkastelen hyviä käytäntöjä. Suurin osa yrityksistä haluaa noudattaa lakia ja sääntöjä. Paras tapa on kouluttaa yrityselämää, kertoa yrityspuolelle vastuista ja velvollisuuksista – pitää reagoida legitiimeihin valituksiin silloin, kun ei ole noudatettu sääntöjä, mutta ei saa kuitenkaan samalla estää markkinoiden toimintaa. Lisäksi täytyy sääntelytaakka pitää mahdollisimman matalalla tasolla ja samalla varmistaa kunnollinen täytäntöönpano ja sääntöjen noudattaminen. Yritysten omatkin ponnistelut tuotteiden valvomiseksi täytyy ottaa huomioon, antaa tunnustusta tälle toiminnalle. Lisäksi pitää paremmin parantaa yhteistyötä eri virastojen maiden, maiden sisällä myöskin komission suuntaan parantaa. Seuraavassa kuvassa olen tarkastanut yhteistyötä tullilaitoksen ja markkinavalvontaviranomaisten välillä. Meidän kokemuksemme yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat olleet suhteellisen hyviä kahden eri viraston välisestä yhteistyöstä, eli rajavalvontavirastojen, tullivirastojen, toisaalta markkinavalvontaviranomaisten välillä – tässä on muun muassa kaikkein suurin tavarassa tämän mukana yhteistyössä. Tämä 765-2008 EU-säännöstö johti siihen, että jo ennakoivalla tavalla ryhtyin pistämään täytäntöön myöhemmin saatoa direktiiviä. Miten sitten tietoa jaetaan tulliviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaisten välillä? mark- markkinavalvontaviranomaiset jakavat tai levittävät tietoa parhaista käytänteistä markkinavalvontakoordinointikomitean välityksellä. Tullitiedot on suojattu silloin, kun tiedot toimitetaan tullilaitokselta esimerkiksi markkinaverrataan tiedon salassapito on varmistettu. Olemme katsoneet, että Tulli 2013 ja Tullilaitoksen yhteistyö ja markkinavalvontaviranomaisten välinen yhteistyö Tullilaitoksen kanssa on erittäin tärkeää. Samalla yhteistyö EU-tasolla on tärkeää. Olemme pohtineet myöskin jäljitettävyyttä ja internetostoksia. Tästä jo puhuttiin tänä aamuna. Jäljitettävyys on yhä tärkeämpi asia, kun tarkastellaan maailmanlaajuisia toimitusketjuja. Me pyrimme puuttumaan asiaan siten, että haluamme hoitaa profiloinnin, tuotteiden profiloinnin kunnolla ja tehdä paremmin yhteistyötä maahan tuojien kanssa, tukkumyyjien ja vähittäismyyjien kanssa. Ostovoima on tietystikin erittäin merkittävä voima tai keino varmistaa, että tuotteet noudattavat sääntöjä. Ja kuluttajat ovat tässä hyvä yhteistyökumppani. Internet-shoppaaminen on todellakin suuri haaste. Minun maani viranomaiset ovat nyt pyrkineet ottamaan, tai ottamaan oppia kokemuksista eri tekniikoista, joita voidaan käyttää markkinavalvonta koordinointikomitean yhteydessä käyttöön. Lisäksi olisi hienoa, mikäli lainsäädäntöä voitaisiin yhdenmukaistaa 768-2008 päätöksen yhdenmukaistaminen ja standardointi helpottaisi tuojien ja jakelijoiden ja tukkutason toimien täytäntöönpanoa. En nyt haluaisi enempää, mutta mielelläni kävisin keskustelua vielä. E. Hienoa. Seuraava puhuja on Janti Konik, joka on ProSafein puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Madam Chair and uh, good... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja huomenta teille kaikille. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänne paikalle. Ehkäpä tämä <coughs> ensimmäinen kalvo voidaan jättää väliin, se ei ole niin mielenkiintoinen. Saat, muistakaa vain se, että itse asiassa olen jäsenvaltion markkinavalvonta viranomainen Belgian, mutta olen täällä nyt ProSafein puheenjohtajana. Te, jotka ette tunne ProSafea, niin esittelen sen lyhyesti ja kerron, miksi olen täällä. ProSafe itse asiassa tulee sanoista Product Safety Enforced, eli Euroopan tuoteturvallisuusfoorumi. Se on perustettu vuonna 1990 ja sitä käytetään tiedon jakamisen ja eurooppalaisten hankkeiden ja yhteisten toimien pohjana. Tavoitteenamme on viedä eteenpäin rajoja ylittävää yhteistyötä äh, markkinavalvontaviranomaisten välillä, jakaa tietoa ja kokemuksia, kuten myöskin parantaa yleisesti ottaen markkinavalvontaa tuoteturvallisuuskysymyksissä Euroopan talousalueella. <clears throat> Koska meillä täytyy olla joku päämäärä, niin päämäärämme on markkinavalvontaviranomaisten välisen yhteistyön helpottaminen tuoteturvallisuuden lisäämiseksi. Olen siis hieman oudossa tilanteessa täällä, kun itse olen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomainen, mutta en nyt puhu siinä roolissa, vaan esitän, edustan eurooppalaista järjestöä, joka ei erityisesti muodostu jäsenvaltioista, vaan itse näistä virkamiehistä. Eli kaikki mitä sanon ei siinä millään tavalla yhtä yksittäistä jäsenvaltiota, mutta olen siis siinä erityistilanteessa, että minulla on myös paljon kokemusta Euroopan markkinavalvonnasta. Markkinavalvonta siis päätavoitteet ensinnäkin. Ensinnäkin jos tarkastellaan sitä, mitkä nämä päähaasteet ovat, niin ehkä on hyvä muistaa, mikä markkinavalvonnan tavoite ylipäätään on. Meillä on luonnollisestikin useita eri tavoitteita. Meidän täytyy varmistautua siitä markkinoilla, että markkinoilla on pelkästään turvallisia tuotteita. Sehän on kuluttajatojen mukaista, mutta sen lisäksi me varmistamme myös sen, että kaikki tekijät ovat tasa-arvoisessa asemassa niin, että kaikki tuottajat, jakeluyhtiöt ja niin edelleen joutuvat täyttämään samat vaatimukset. Tämä osa on siis tärkeää ja näiden kahden tavoitteen varmistaminen mahdollistaa sen, että tuotteet voivat liikkua vapaasti markkinoilla. Jos siis tätä tarkastellaan, mitkä ovat nämä päähaasteet markkinavalvontaviranomaisilla? Haasteita löytyy useiden asioiden tulkinnan johdonmukaisuudessa, ensinnäkin määritelmien. Kaikki määritelmien kysymykset eivät ole mitenkään ylitse pääsemättömiä. Erot ovat usein hyvin rajallisia, mutta saattavat kuitenkin aiheuttaa käytännön ongelmia, erityisesti markkinoille laitto. Kysymys on sellainen, että äh, siitä voidaan keskustella tuntitolkulla, onko se markkinoilla silloin, kun se on varastossa, kun se on kaupassa, kun se on jossain muualla. Eri markkinavalvontaviranomaisilla on eri näkemyksensä tästä asiasta. Toinen koskee johdonmukaisuutta velvollisuuksissa. Valmistajien velvollisuudet, tuottajien velvollisuudet ja sitten riskin tulkinta. Mikä on vakava riski? Meillä on useita välineitä, joiden avulla tätä pyritään harmonisoimaan. Siitä huolimatta on yksittäisiä ja kulttuurivinoutumia, kun arvioidaan näitä riskejä. Markkinavalvontaviranomaisten yksi suurista haasteista koskee myöskin voimavaroja, ei pelkästään rahoitusta, vaan myös sitä, kuinka paljon henkilökuntaa on. Tämä vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Puhutaanko enemmänkin inhimillisten tai rahoitusvoimavarojen puutteesta? Useimmiten molemmista. Tämän seurauksena testauskyky ja markkinavalvontaviranomaisen kokemus on erilaista. Kaikki jäsenvaltiot eivät kykene testaamaan samalla tasolla, mikä johtaa saumattomasti seuraavaan asiaan, eli mitkä ovat nämä hyvät käytäntöt. Ensinnäkin sellainen minun mielestäni on se, että jäsenvaltiot toimivat yhdessä, työskentelevät yhdessä ja jakavat resursseja. Näin voidaan tehdä yhteisten toimien avulla. Jos useat jäsenvaltiot toimivat yhdessä, käyttävät testauskapasiteettiaan, rahoitus- ja inhimillisiä voimavarojaan. Tämä löytyy hankkeesta, jonka nimi on The Book. Se on Emarsin luoma. Siinä tavoitteena on parantaa markkinavalvontaa. Yksi tulos on ollut tällainen nopean neuvonnan foorumi, jossa viranomaisilla on mahdollisuus keskustella toiden, toisten viranomaisten kanssa epävirallisella tasolla, kun haluat pyytää vain tietoa jostain tuotteesta, jota pyritään arvioimaan. Meillä on valtava tietokanta ja sitä voidaan käyttää nyt sitten epävirallisissakin merkeissä. Lisäksi kansallista ohjelmista pitäisi tehdä julkisia, mutta ei tietenkään yksityiskohtaisesti kertoen mitä, missä ja milloin. Mutta ensin täytyy tiedottaa osapuolille, varoittaa niitä ja vasta sitten täytäntöön pannaan. On paljon tehokkaampaa kun varoitetaan ja sitten toinen osapuoli tekee tarvittavan sen sijaan, että pyrkii heti välittömään täytäntöönpanoon paljon tehokkaampaa. No sitten tulliviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaisten välinen yhteistyö on ehdottoman tärkeää. Ongelmana on se, että usein äh, nämä tahot asettavat etusijalle toisia asioita. Hyvin usein puuttuu teknistä tuntemusta, tullin puolelta. En tunne tullia viranomaisia paljoakaan ja luulisin, että tilanne on ihan sama toisellakin puolella. Pyrimme näin luomaan sellaisen luettelon, jota, jonka avulla tulliviranomaiset voivat toimia. Riskianalyysi ei tässä koske sitä, onko tuote vaarallinen, vaan sitä, onko tietyn tyyppinen tuote, joka tulee tietystä paikasta, sellainen, että se saattaisi olla vaarallinen. Tämä saattaa riippua alkuperämaasta, siitä tuotteesta, josta puhutaan, niin että tässä saatetaan sitten kohdistaa toiminta juuri tiettyihin tuotteisiin. Sillä mm, tuliviranomaisilla voimavarat ovat kuitenkin rajalliset toimimiseen. Tehokas markkina-analyysi tarkoittaa sitä, että mennään lähteen lähelle, estetään tuotteen pääsy Eurooppaan. Se on erittäin tehokasta mutta jos halutaan olla vielä tehokkaampia, niin täytyy valvoa koko jakeluketjua, valmistusketjua ihan suunnittelustaan kaupan hyllylle asti. No lopuksi sitten haasteemme, jotka koskevat jäljitettävyyttä, internetissä muuttavia tuotteita ja täydellisiä täyskieltoja. Sekä valmistajat että markkinavalvontaviranomaiset toimivat tällä puolella internetissä muottavat tuotteet aiheuttavat ongelmia silloin, kun niitä myydään eh, paikoista, jotka ovat Euroopan talousalueen ulkopuolella. Eh, lopullinen kielto. No, me tietysti voi lopullisesti kieltää tuotteen markkinoille pääsyä ilman, että luodaan samalla kaupan esteitä. Lasten kävelytuolit ovat tästä esimerkki joista on vain nostettu tätä turvallisuustasoa ilman, että niitä kieltäisiin kokonaan, ne kokonaan. Mahdollisuus on se, että voimme harmonisoida lainsäädäntöprosessit, voimme saada käyttöön enemmän voimavaroja ja meillä voi olla sekä sisäistä että ulkoista koordinaatiota. Kuitenkin on tarpeen edelleen, kuten näette, että meillä on eurooppalaista lainsäädäntöä ja me, lisäksi meillä on harmonisoidussa prosesseissa kansallista valvontaa, mutta tarvitsemme näiden välistä koordinaatiota jotta saamme aikaiseksi toimintaa ja tietokannan, jota kaikki voivat hyödyntää. Lopuksi on todettu, ettei vaaleja voi voittaa hyvällä markkinavalvonnalla, mutta minusta ne ainakin voidaan hävitä ehdottomasti huonolla markkinavalvonnalla. Kiitoksia. I definitely agree on that. Olen tästä aivan samaa mieltä. Kiitos tästä puheenvuorosta. Pyydän anteeksi, että saitte niin vähän aikaa tätä erittäin tärkeää ja hyödyllistä esitystäni varten, mutta niin se nyt vain on. Voisimme käyttää päiväkausia tämän asian käsittelyyn. Voimme todeta, että täysistunnossa MEPit saavat yleensä puhua vain yhden minuutin, joten me olemme oppineet puhumaan täsmällisesti. Seuraava puhuja on verotuspääosastolta komissiosta. Te mainitsitte juuri, miten tarpeellista on tehdä veroviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaistenkin välistä yhteistyötä. Siksi on hienoa, että paikalla on yksikön päällikkö Caroline Ederi Taksut pääosastolta. Olkaa hyvä. Very much. I would like to thank you for... Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta sanoa muutaman sanan äh, liittyen tulliin ja siihen rooliin, joka sillä on tässä asiassa. Ja myöskin äh, liittyen verotuksen pääosastuun ja niihin aloitteisiin, joita me teemme tässä asiassa. On jo mainittu, että tulliviranomaisilla on yhä suurempi rooli markkinavalvonnassa, erityisesti nyt kun heillä on velvoite asetuksen 765 mukaan tehdä niin. Ja tämä rooli, joka tullilla ennen on ollut, mikä on ollut verorooli, siis verojen kerääminen, on nyt muuttunut. Se kehittyy yhä enemmän EUn ja sen kansalaisten palvelemiseen päin. Eli on tärkeää ajatella, että koska meillä on todellakin yhtenäismarkkinat, yksi tapa varmistaa, että vaarallisia tuotteita ei markkinoilla ole, on se, että niitä tarkistetaan jo ennen kuin ne tulevat markkinoille, ja tässä tulli voi olla tärkeässä roolissa. Meidän täytyy myöskin muistaa, että yksi päämäärä, joka meillä on ollut tullireformissa – jonka parissa me nyt työskentelemme, on se, että emme pyri estämään oikeutettua kauppaa. Meillä on yhä enemmän kysymyksiä koskien sitä, että kaupan pitäisi päästä nopeasti rajojen yli. Me pyrimme suojelemaan markkinoita ja samaan aikaan helpottamaan oikeutettua kauppaa. Eli tulee kysymykseen harmonisoidusta ja yksinkertaisemmista säännöistä markkina alalla. Me pyrimme siirtymään yhteen järjestelmään, joka olisi meille parempi. Meillä on harmonisoitu lähestymistapa tuoteturvallisuuden alalla, mitä tulee markkinavalvontaan, kuten tässä tuli jo mainittua. Herra Losson markitsi, mainitsi, että meillä on nyt ryhmä, joka työskentelee tullin roolin parissa, mitä tulee markkinavalvontaan. Ja meillä on tullin valvontaohjelma ja toimintaohjelma. Meillä on tarkoitus luoda verkko tässä tullin ja sitten markkinavalvontaviranomaisten välillä ja sitten jakaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä, mitä tulee yhteistyöhön ja kontrolliin. Ja kolmanneksi meidän on tarkoitus kehittää parempaa lähestymistapaa tälle valvonnalle. Tätä teillä vielä mainittu. Eli me aloitimme työn vuonna 2008. Meillä oli silloin ensimmäinen seminaari, jolloin toimme tulliviranomaiset ja markkinavalvonnan viranomaiset yhteen. Ja he sopivat, että ryhtyisivät eräisiin vahvoihin toimiin, jotta saataisiin ohjeita ja toimia tällä alalla. He tekivät ensimmäisen raportin viime vuonna. Siinä olivat mukana vanhat jäsenmaat ja Norja. Tässä perus, perus ajatuksena on saada ihmiset ymmärtämään tämän markkinoinnin tarkoitus ja sitten seurata nykyistä tilannetta eri jäsenmaissa. Eräät ovat kehittyneet markkinavalvonnan alalla ja sitten näiden eri valvontaviranomaisten välillä on tarkoitus kehittää yhteistyötä ja Kuten sanoin, tämä projektiryhmä aloitti viime vuonna. Meillä on kolme kokousta ollut tähän mennessä. Olemme jo sopineet työtavoista ja ohjeista. Meidän on tarkoitus saada lopullisia tuloksia vuonna 2011 keväällä aikaiseksi. Meidän tarkoituksemme todellakin on parantaa tuoteturvallisuuden valvonnan tehokkuutta ja myöskin saada aikaan yhteistyötä, jotta voisimme olla varmoja, että aina kun tulli näkee vaarallisen tuotteen, he tietävät, kehen ottaa yhteyttä, kuinka toimia, ja että informaatio kulkee jatkuvasti eri toimijoiden välillä. Me haluaisimme määritellä yhteiset riskikriteerit. Ja myöskin yksi työ olisi se, että me loisimme tietopankin, jossa olisi ohjeita eri tuoteryhmille, ja jossa jaettaisiin olemassa olevaa tietoa. Me tulemme järjestämään kokouksen tietyistä erityiskohdista. Me haluamme myöskin seurata näitä toimintoja ja auttaa jäsenmaita tullivalvonnan toimeenpanossa. Eli tämä kosketti nyt siis tulliryhmää. Haluaisin lisätä vielä kaksi asiaa joiden parissa tulemme työskentelemään tulevaisuudessa. Niistä on jo puhuttu, mutta on tärkeää mainita ne vielä. Ensimmäinen on myynti. Tämä koskettaa erityisesti tullia, sillä myynti internetissä nousee, sen määrä kasvaa ja sieltä tulee paljon EUn ulkopuolelta tavaraa kuluttajille. Tällä hetkellä meillä ei ole resursseja kontrolloida tällaista kauppaa meidän täytyy nyt soveltaa työtapojamme tähän uuteen haasteeseen vastataksemme. Ensi viikolla meillä on seminaari Pariisissa Ranskan tullilaitoksen kanssa ja me tarkastelemme siellä sitä, mikä on kansallisen tullin tilanne siellä ja mitkä ovat parhaat käytänteet, joita käytetään. Me tulemme keskittymään enemmän äh, siihen, kuinka pystymme suojelemaan äh, tekijänoikeuksia, mutta voimme myöskin käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi tarkkailla näiden standardien saavuttamista. Eli tämä on jotakin, minkä parissa joudumme tekemään töitä tulevaisuudessa. Ja sitten toinen asia on se, että kuinka me tunnistamme luotettavan kaupan käyjän tullialueella. Nyt meidän täytyy pystyä tasapainottamaan – Ähm, se, että tunnistamme äh, luotettavat kaupankäyvät ja sitten toisaalta tarkkailemme markkinoita, eli meidän täytyy tutkia sitä, kuinka tulevaisuudessa voimme tunnistaa markkinoilla luotettavan toimijan ja kuinka voimme sitten yhdistää tähän äh, luotettavan toimijan käsitteeseen markkinoiden valvonnan. Kiitoksia helpful also to have uh, this... Uh, Kiitoksia. Oli erittäin hyödyllistä kuulla tämäkin puheenvuoro. Nyt siirrymmekin suoraan seuraavaan kahteen ja samalla viimeiseen puhujaan kokouksessamme. Ensinnäkin Stephen Russell, joka on Anekin pääsihteeri. Tanja Vandenberg todennäköisesti puhuu myös, mutta aloittakaa nyt kuitenkin te. Everyone, uh, I should stress... Huomenta kaikille. Haluaisin aluksi todeta, että esitän tämän puheenvuoroni Anikin nimissä. Me olemme erittäin yhtenäisiä näkemyksessämme myöskin Beukin kuluttajajärjestön kanssa. Meillä on yhteinen linja, olen erittäin iloinen, koska myöskin Beukin kollega Silvia Mauro on paikalla niin ikään. Uskoakseni täällä todettiinkin, että GBSD, eli yleinen direktiivi, on onnistunut hyvin, mutta niin kuin kaikki elämässä aina. Tätäkin voidaan parantaa. Nyt äh, tarkistus, direktin tarkistus tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Kotuchnitin mietinnön hyväksyminen onnistui eilen valiokunnassa nähdäkseni. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt voimme todellakin ryhtyä tarkastelemaan standardoinnin heikkouksia ja vahvuuksia. No muutama kommentti. Pelkämme vain, että komission päätös, jossa määritellään turvallisuusvaatimukset joka standardin täytyy täyttää, ei ole sitova. Täytyy myöskin muistaa, että standardointiviraston ei ole pakko hyväksyä komission mandaattia. Ja toisaalta standardin käyttö on aina vapaaehtoista, että niillä ei ole mitään takuita sille, että standardi kehitetään ja että taustalla on päätös. Ja sittenkään ei ole vielä varmuutta siitä, että standardi vastaa vaatimuksia. Artikla 13 ja hätätoimet saattavat aiheuttaa hämmennystä taloisten toimijoiden keskuudessa ja epävarmuutta niin ikään kuluttajien keskuudessa, koska niitä ei voi pidentää. Ne täytyy aina validiteetin kuluttua umpeen uusia. Vaikkakaan riskille ei ole löytynyt ratkaisua ja riskistä ei ole päästy eroon. Tätä näyttävät uudet eurooppalaiset standardit. Uskomme niin ikään, että poliittiset päätökset, jotka suoraan vaikuttavat kuluttajan terveyteen hyvinvointiin täytyy tehdä yhteisön tasolla sääntelyn avulla. Esimerkiksi tällaiset musiikin kuunteluvälineet, MP3 ja muuta. Volyymitasoa on jollakin tavalla määritetty, mutta tämä on kuiten, tässä on kuitenkin tässä ei ole mitään absoluuttista tasoa. Tämä muistaa sen, että standardoidit voivat itse asettaa tämän desibelitason tietyn haarukan väliin. Tämä ei vielä riitä. Lisäksi turvalausekkeissa on vielä ongelmia. Jäsenvaltiot voivat hylätä standardiehdotuksen artikla 14 mukaisesti turvallisuusdirektiivissä. Minun mielestä turvalausekkeet pitäisi ottaa käyttöön heti, kun standardi on julkistettu virallisessa lehdessä. Me ehdotamme että lainsäädäntökehys esimerkiksi energiaa käyttävien tuotteiden suhteen otettaisiin malliksi tuoteturvallisuutta varten, koska siinä tarkastellaan täytäntöönpäin toimia tiettyjen tuotekategorioiden suhteen, ja tässä käytetään sääntökomitean menettelyä, jotta täydennetään konsultoivan foorumin työllä, ja mahdollisesti voidaan ottaa kaikki osapuolet mukaan tähän keskusteluun ja kuulemiseen. Lisäksi me ehdotamme, että että mikäli ne ehdotuksena hylätä standardi, niin pitäisi ottaa tämäkin osuus mukaan tähän yleisen tuotantodirektiivin komission standardit voitaisiin hoitaa siten, että on sääntelykomitea, kuten kuulimme Kotsutsynshin mietinnön yhteydessä, oli, on tarpeellista vahvistaa eli yhteiskunnallisten toimijoiden osallistumista myöskin standardointityöhön. Katsomme niin ikään, että pitää olla mahdollista edelleenkin noudattaa korkeampia, parempia standardeja. Valmistaja voi tämän itse päättää. Ja kun tarkastellaan uutta lainsäädäntökehitystä, tämä yleinen direktiivi ei tarjoa mahdollisuutta valittaa tällaista säännön, sääntöjen noudattamissa tasoa, mikäli katsotaan, että tuote ei vastaa normeja. Tämän yleisen direktiivin pitäisi kattaa kaikki kaikki tuotteet, jotka ovat erityisdirektiivin alaisia, nekin, jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä riskejä. Mikäli valmistajan konformiteetti, ilmoitus katsotaan epäasianmukaiseksi, silloin pitäisi riskiarviot ottaa pohjaksi toimille. Anek ja Beuko kumpikin vastustavat kolmansien osapuolten antamia sertifikaatteja, koska me emme usko, että tämä voisi toimia. Emme tue tätä lähestymistapaa, joka esimerkiksi Yhdysvalloissa on omaksuttu lelujen turvallisuuden osalta. Kolmansien osapuolten sertifikaatit täytyy ottaa aina käsittelyn silloin, kun on kyse merkittävästä riskistä tai sen vaarasta. Seuraavaksi katsoisin, että me tarvitsemme kaiken kattavan puitekehyksen kuluttajien turvallisuuden takamiseksi sekä tuotteiden palveluiden osalta. Tänä päivänä eurooppaisessa lainsäädännössä on porsaan reikä. Kuluttajapalvelut eivät ole minkään eurooppalaisen lainsäädäntöaloitteen alaisia. Ainoastaan silloin, kun palveluiden tarjoajista on kyse, ne ovat katettuina, mikäli kuluttajat itse ovat mukana kuviossa vakavia onnettomuuksia kuitenkin sattuu. Jotkut tällaisia aiheuttavat tuotteet eivät, ei ole laisinkaan katettuna. Turvallisuuspuoli ei ole katettuna esimerkiksi silloin, kun asennetaan tai pidetään yllä tiettyjä laitteita tai kun tarkastetaan henkilöstön koulutusta. Esimerkiksi vesiliukumäät ovat tästä hyvä esimerkki. Market surveillance, a lot has been said about. Markkinavalvonnasta hyvin paljon on tullut jo sanotuksi. Haluaisimme eurooppalaisen puitekehyksen myös tätä varten. Kenties voitaisiin koordinoida toimia tavalla, johon äsken viitattiin. Euroopassa pitäisi olla paras lainsäädäntö ja parat, parat standardit, mutta mikäli ei ole markkinavalvontaa, niin kummallakaan ei ole mitään merkitystä. 765-asetus on kyllä olemassa, mutta kuten jo kuulimme, IMCO-mietinnön yhteydessä vuosi sitten kaikki jäsenvaltiot eivät edes aio antaa lisää määrärahoja markkinavalvontaa varten joko siksi, että ne katsovat, että asetus on pistetty täytäntöön, taikka sitten ei ole riittävästi rahaa. Kuten puheenjohtaja totesi nähdäkseni, markkinavalvonta ei ole yksi niitä aiheita, joilla voi vaalit voittaa, joten rahaa on aina kovin niukalti suurimmassa osassa jäsenvaltioita tai jopa kaikissa niissä. Asetuksen täytäntöönpanon rahoitus ei tietystikään voi poistaa ongelmia, joka liittyy yhteisten määritelmien puuttumiseen, ainoastaan mikäli jäsenvaltiot voivat puhaltaa yhteen hiileen johdonmukaisella tavalla voidaan tuloksiin päästä. Katsomme myöskin, että tarvitaan lisää toimia, jotta voitaisiin nopeasti ja helposti määritellä turvalli, turvaton tai vaarallinen tuote. Tässä on edellytyksenä tehdä yhteistyötä ja valmistajan ilmoittaa ongelmista uudessa puitekehyksessä viitataan. Minun nähdäkseni tätä lainsäädäntöä voidaan käyttää hyväksi, mutta kuluttajien kannalta toteaisin, että pitäisi arvioida tämän, näiden teknologian hyviä ja huonoja puolia. Kuluttajien jäljittäminen ja kuluttajien valinnan vapaus ja kuluttajien turvallisuus täytyy taata kaikissa toimissa. Katsomme, että tarvitsemme Euroopan kattavan tietokannan syntyneistä vahingoista johdonmukaisella koordinoidulla tavalla tätä pitäisi saada, jotta se voitaisiin paremmin arvioida. Toteasin, että meillä ei ole myöskään Euroopan laajuista järjestelmä, joka mahdollistaisi sen, että kuluttajat voivat reagoida tuotteen turvallisuusongelmiin, eikä ole myöskään harmonisointia määritelmää sen suhteen, minkälainen tuote vetoaa esimerkiksi lapsiin. Seuraavaksi Tanja lyhyesti. Products uh, with us. Actually, uh, we found them on the Greek market. Kiitoksia. Me toimii joitakin uh, tuotteita meidän mukanamme. Näitä myydään Kreikan markkinoilla. Nämä ovat koulutavaroita. Nämä näyttävät leluilta ja houkuttelevat lapsia hyvin paljon, mutta ongelma on se, että jos ei ole mitään yleistä eurooppalaista lai, lakia tai muuta määrittelyä sille, mikä tekee lapsille tavarosta houkuttelevan, tulee olemaan hyvin hankalaa määritellä, että mitkä ovat ne tuotteet. Ja jos ne tuodaan markkinoille, niin ovatko ne sitten turvallisia vai ei. Eli me toivomme, että nyt tähän tuoteturvallisuusdirektiiviin otettaisiin mukaan määritelmä siitä, mikä on lapsille houkutteleva tuote. Kiitoksia nyt pääsemmekin viimeiseen puhujaamme. Annan kyllä puheenvuoroja sitten myöhemmin. Right. Yes, next slide and the next. Saisinko kuitenkin näyttää vielä tämän viimeisen sivun? Kuten totesin, yleinen direktiivi on onnistunut hyvin. Se on parantanut kuluttajan suojaa, vähentävä riskejä, mutta sääntöjen pitää olla tehokkaampia ja parempia vaikutuksiltaan. Siksi tarvitaan parempaa markkintavalvontaa ja ja palveluiden osa tarvitaan erityistoimia. Kiitokset, pyydän anteeksi. Ja nyt sitten puheenvuoron saa viimeinen puhuja. Hän on Anette Dragsdal, joka edustaa Business Europea. Hän on myöskin tanskalainen, joten siksi on erityisen iloinen siitä, että hän on täällä tänään. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Mem- Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää kovasti järjestäjiä, jotta Business Europe voi täällä esitellä näkemyksensä ja kertoa mahdollisesta tuoteturvallisuusdirektiivin uudistuksesta, kuten myöskin markkinavalvonnasta. Kumpikin asia koskee sitä, että saadaan turvallisia tuotteita markkinoille. Teollisuuskin haluaa turvallisia tuotteita markkinoille. Uskomme, että päätöksentekijät, viranomaiset ja teollisuus – kaikki jakavat tämän saman intressin. Me emme välttämättä aina valitse samoja ratkaisuja. Siitä huolimatta saattaisi olla tarpeen, että päästään samaan tavoitteeseen. Ensimmäinen ensimmäistä tänä vuonna niin sanottu tuotepaketti tuli voimaan ja Business Europe uskoo, että se johtaa siihen, että saadaan enemmän markkinavalvontaa ja parempia säännöksiä, jos jäsenvaltiot täyttävät kaikki sitoumuksensa. Kun puhutaan tuoteturvallisuudesta, on tärkeää ymmärtää, että ketjussa on useita eri linkkejä ja jokaisella linkillä on oma roolinsa. Järjestelmä ei ole yhtään sen vahvempi kuin jokainen yksittäinen ketjun osa. Siitä syystä parlamentin jäsenten täytyy pyrkiä painostamaan jäsenvaltiota, että saadaan käyttöön riittävästi voimavaroja markkinavalvontaan ja näin valvo, myöskin varmistaa se, että vaatimukset täytäntöön pannaan ja tulkitaan samalla tavalla kaikissa maissa. Siitä syystä teollisuus kannattaa myös koordinaatiota ja konkreettisia ehdotuksia Brysselistä, kuten esimerkiksi EMAS on. On ihan totta, että tiukemmat säännöt, kuten esimerkiksi kolmansien osapuolten sertifiointi, ei sellaisenaan tuo turvallisia tuotteita markkinoille. Kaikki testit voidaan väärentää, kaikki sertifikaatit voidaan kopioida. Ne valmistajat, jotka täyttävät säännöt, um, joutuvat kantamaan myös lisäkustannuksia. Siitä syystä viranomaisten täytyy huolehtia siitä, että saadaan aikaiseksi tehokas markkinavalvonta, joka toimii myös rajojen yli. Markkinavalvonnalla ei kuitenkaan pystytä kaikkeen. Päävaatimuksena on se, että hanke jo alun perinkin täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset. Siitä syystä säännösten täytyy olla selviä ja niissä ei saa olla epämääräisyyttä. Business Europe kannattaa sitä, että puitopäätöksen säännökset rinnastetaan muuhun lainsäädäntöön. Tarvitsemmeko siis yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin säännösten rinnastamista uuteen lainsäädännön puitekehykseen? Business Europe on sitä mieltä, että mitään kiirettä tähän ei ole päinvastoin. vastoin Uskomme, että ennen kaikkea kysymys on siitä, että voidaan paremmin hyödyntää olemassa olevia välineitä. Lisäksi olisi tärkeää, että alun perin saataisiin enemmän kokemuksia uusista tavarapakettien vaatimuksista. Mitä tavalla ne toimivat käytännössä? Erityisesti tässä tarkoitamme jäljitettävyyttä ja taloudellisten toimijoiden velvollisuuksia. Lisäksi GPSD on toiminut inspiraationa sekä puitepäätöksessä että markkinavalvontaa säännöksessä. Tilanne ei sellaisenaan ole huono. GPSD itse asiassa toimii aika hyvin. RAPEX-ilmoitusten määrä on jatkuvasti nousussa, mikä johtuu lisääntyneestä tietoisuudesta ja keskittymistä tiettyihin alueisiin, kuten vaikkapa tekstiileihin. Eli työkalu on jo olemassa. Siitä huolimatta on aina järkevää pohtia sitä, että toimiiko tämänkin lainsäädäntö parhaalla mahdollisella tavalla ja voidaanko sitä parantaa. Euroopan komissio on esittänyt erilaisia ehdotuksia GPSn parantamiseksi ja siitä on myös neuvoteltu julkisesti. Business Europe on vastannut näihin kysymyksiin, kun niitä on esitetty. Elinkeinoelämä tarvitsee johdonmukaisen lainsäädäntökehityksen. Siitä syystä on tärkeää, että kun uutta lainsäädäntöä otetaan käyttöön tai muutoksia tehdään, että nämä on huolella harkittuja muutoksia ja vaikutusarvioita on tehty. On myös muitakin direktiiviä, jotka vaikuttavat tuotteiden muotoiluun, vaikkapa kemiallisten aine- kemiallisiin aineisiin kohdistuvat vaatimukset. Tämän kaltaiset direktiivit tulisi myös ottaa huomioon, jotta voidaan varmistautua siitä, että vaatimukset ovat samankaltaiset kautta rajojen. Business Europe ehdottaa, että kattava poliittinen näkemys kehitellään, joka samanaikaisesti varmistaa turvallisuuden ja ottaa huomioon julkisen tarpeen, kuten myöskin kilpailukykyisen teollisuuden tarpeet. Me tarvitsemme vakaan lainsäädäntöympäristön ja meidän täytyy kyetä toimimaan nopeasti silloin, kun riskejä syntyy. Lisäksi tarvitsemme joustavuutta. Innovaatio on avainsanana tällä hetkellä. Jos tekniset vaatimukset ovat liian yksityiskohtaisia, innovointi tyrehtyy. Business Europe uskoo, että me tarvitsemme ja että meillä on tänä päivänä hyvä tilanne käsillä. Uusi lähestymistapa yhdessä GPSDn kanssa, joka toimii harmonisoidussa tuotteissa turvaverkkona, ja poikkeuksena äh, riskeissä, joita ei aiemmin ole tunnettu tai joita ei ole osattu ennakoida, on hyvä. Lisäksi GPSD toimii ikään kuin sateenvarjona kattaen kaikki turvallisuusvaatimukset ei-harmonisoidulla alalla. Standardien käyttö molemmilla puolilla merkitsee sitä, että valmistajat voivat päästä äh, turvallisuusvaatimuksen täyttämiseen helpommin. Nämä standardit ohjaavat ratkaisuja käytännössä. Niiden tulisi olla edelleenkin vapaaehtoisia. Euroopan komissio on ehdottanut uutta tapaa muotoilla GPSDssä eurooppalaisia standardeja, jotta voitaisiin löytää yksityiskohtaisempia tuotesidonnaisia vaatimuksia. Mandattien määrittely ei kuitenkaan mm, tule tapahtua nopeasti, vaan tarvitaan riittävää sidosryhmien kanssa neuvottelua ja mm, vaikutusanalyysiä. Tämän ei tulisi kehittyä yksityiskohtaiseen, miltei pakolliseen tuotevaatimukseen. Jos tarvitaan pysyviä vaatimuksia tuoteryhmille, Business Europe uskoo, että tavallinen lainsäädännön prosessi on se, jota tulisi seurata. Toisin sanoen kehittää lainsäädäntöä uuden ö, lainsäädäntöpuitteiston piirissä. Komitologia saattaa olla, että se ei toimi silloin riittävän hyvin, kun kysymys on pelkästään teknisistä yksityiskohdista. Kun puhutaan taloudellisten toimijoiden vaatimusten sisällyttämistä, Business Europe on suhteellisuuden kannalla. Me tarvitsemme joustavamman kehyksen, jotta voimme toimia. Ja kun puhutaan jäljitettävyydestä, niin jakelijoilla on tärkeä rooli. Näin täytyy tietää, missä tuotteet ovat ja tämä tieto täytyy antaa myös markkinavalvojille. Eli kysymys on myös gps siinä, että voidaan määritellä eri taloudellisten toimijoiden vaatimukset ja velvoitteet ilman, että nyt sitten kopioidaan sanasta sanaan tuota päätöstä, joka löytyy tuolta tavarapaketista. Yhteenvetona Haluamme saada aikaiseksi tehokkaan ja yhdenmukaisen markkinavalvonnan, vakaan ja johdonmukaisen lainsäädäntökehiksen. Emme halua kiirehtiä GPSTn tarkistuksissa. Jos se yhdenmukaista NLFn kanssa, niin johdonmukaisuuden ja suhteellisuuden tulee olla avainasemassa. Ja kun asetamme pysyviä tuotevaatimuksia, niin haluamme demokraattisen ja avoimen prosessin, jossa mukana ovat kaikki eri sidosryhmät. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Olen pahoillani siitä, että meillä on näin kiire. Meillä on vain muutama minuutti aikaa, sillä uusi kokous tulee alkamaan tässä, kokouksessa, tässä kokoussalissa puolelta. Täällä on vielä yksi kollega, joka haluaisi puheenvuoron, joten annan lyhyen puheenvuoron Marta Belalle. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minulla on kysymys Rakoningille äh, tai Soholle Sankosta. Äh, kysymyksessä on vaihto, eli siis jäsenmailla on mahdollisuus äh, aina kun on selkeästi terveyttä uhkaava tuote ottaa yhteyttä komissioon. Haluaisin tietää, käyttävätkö jäsenmaat tätä mahdollisuutta, tapahtuuko niin usein. Jos näin tapahtuu, niin reagoivatko muut jäsenmaat tähän asiaan, kun komissio on todennut, että todellinen vaara on olemassa, terveydelle uhkaava vaara. Vetävätkö muut jäsenmaat tuotteen markkinoilta? Onko muilla jäsenmailla mahdollisuus reagoida tähän? Kiitoksia. Okay, Heide. Ganz kurz, ich habe nämlich gerade erfahren, dass wohl seit 1. Diesen, dieses Jahres die RAPEX-Meldungen nicht mehr übersetzt werden. Ensimmäisten vuosien aikana on ollut ongelmia täytäntöönpanossa. Minua kiinnostaisi, katsoko miten komissio tähän suhtautuu, koska joihinkin kyselykaavakkeisiin tai kysymyksiin ei ole vielä saatu vastauksia. Do you want to come in, Mrs. Hanslik? Yes. 15 seconds. Haluatko kommentoida tähän? Äh, 15 sekuntia. Pani poseł Korholi, jedno krótkie pytanie. Do... Kiitoksia paljon. Rova Korholan puolesta haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy internettä kaupan kautta ostettuihin tavaroihin. Meillähän on huolena se, voidaanko näitä tuotteita valvoa ja valvonta on hankalaa. Voidaanko tämä ongelma millä tavalla ratkaista? joko valvonnan tai lainsäädännön avulla. Olisi hienoa saada vastaus. Uh, we... Ehdottaisin nyt menettelytapaa, koska meillä on hyvin vähän aikaa. Meillä ei ole aikaa enää kuulla vastauksia. Haluaisin nyt varmistaa, että mikäli vastauksia saadaan kirjallisesti tai muutoin, niin toimitaan ne teille jälkikäteen. Haluan myöskin varmistaa, että varjoesittelijät voivat jatkaa vuoropuhelua tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä. Kiitoksia kaikille siitä, että olette paikalla ja jälleen kerran anteeksi nämä aikapainet. Kiitoksia kaikille osallistujille ja oikein hyvää päivänjatkoa.